Okay, colleagues, good afternoon. Welcome. kollegat. Tervetuloa uudelleen eh, jatkamaan istuntomme nyt iltapäivällä. Ja nyt Kyproksen ulkoministeri on paikalla. Toivotan hänet tänne tervetulleeksi. Eh, ministeri Kozaku Markulis, tervetuloa. Toivotamme kaikkea hyvää Kyproksen puheenjohtajakaudelle. Meillä on paljon tärkeitä asioita, joita käsitellään tämän puheenjohtajakauden aikana. Ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin tulevaisuudelle, varsinkin kun katsotaan tätä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja haluamme myös painottaa lainemisprosessin merkitystä Tiedämme, että se on yksi prioriteeteistanne. Annan teille nyt tilaisuuden kertoa meille prioriteeteistanne ja sitten teillä on mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa valiokuntamme jäsenten kanssa. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Uh, chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja käytän äidinkieltäni johdantopuheenvuorossani, mutta sitten kun vastaan kysymyksiin ja kun keskustelemme, niin sitten voin taas vaihtaa kieltä. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat ulkoasiavaliokunnan jäsenet Euroopan parlamentissa. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään. Hienoa, että kutsuitte minut paikalle kertomaan näkemyksistämme Euroopan unionin puheenjohtajakautemme alussa. Ja täällä Euroopan parlamentissa, erityisesti tässä ulkoasian valiokunnassa, haluaisin kertoa, mitkä ovat Kyproksen tasavallan prioriteetit vuoden 2012 jälkipuoliskolla korostan myös sitä, kuinka tärkeä toimija Euroopan parlamentti on meille puheenjohtajakautemme aikana. Parlamentti on täysin tasaveroinen toimija meille ja aiomme jatkaa hyvää yhteistyötä kanssanne ja sen tavoitteena olkoon Euroopan unionin etujen ajaminen ja kansalaisten etujen ajaminen. Kyproksen puheenjohtajakauden pääviesti on se, että pyrimme tekemään kaikkemme paremman Euroopan luomiseksi. Eurooppaa pitää vahvistaa. Euroopan pitää päästä yli tämänhetkisestä talouskriisistä ja Euroopan tulee vahvistaa asemaansa kansainvälisillä foorumeilla – laajentuminen on yksi pääprioriteeteistamme. Euroopan unionin laajentumisella voidaan osaltaan luoda parempaa Eurooppaa. EUn laajentuminen on tietysti hyvin merkittävä asia. Se on suorastaan ekumeeninen tehtävä, jolla pyritään välittämään ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita kaikkialle maailmaan. Ja tässä pyrimme viemään omia periaatteitamme, vaurautta, vakautta kaikkialle maan osaamme. Neuvoston puheenjohtajakautemme aikana pyrimme saamaan aikaan konkreettisia edistysaskelia laajentumispolitiikan kaikilla osa-alueilla. Me noudatamme tässä työssä tiukkoja ehtoja. Kaikkien ehdokasmaiden tulee noudattaa tiettyjä periaatteita ja niitä arvioidaan saavutustensa mukaan. Tärkeää meille on myös se, että Euroopan unionin laajentuminen ei pääty siihen, kun Kroatia tulee jäseneksi ensimmäinen 1.7.2013. Tässä on päästy hyvään alkuun. Nyt taas ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen uusi maa liittyy joukkoomme ja tätä hyvää hetkeä meidän tulee nyt hyödyntää. Tämän avulla voimme laajentaa eurooppalaista ajattelutapaa Länsi-Balkanille ja Turkki ja lähialueet ovat meille hyvin tärkeitä totta kai. Mitä Kroatiaan tulee, niin meidän näkemyksemme mukaan Kroatian neuvottelut ovat edenneet hyvin. Kroatia on hyvin valmistautunut tulevaan liittymiseen ja me pyrimme antamaan sille kaiken tukemme, jotta komission suosituksista voidaan pitää kiinni ja tulemme tarkkaan seuraamaan komission seurantakertomusta, joka annetaan syksyllä äh, neuvostolle sekä tietysti myös parlamentille. Ja mitä Montenegroon tulee, niin on hyvä, että neuvottelut aloitetaan ja me olemme hyvin päättäväisiä tämän asian suhteen ja uskomme, että tällä tälläkin saralla saavutetaan suurta edistystä. Tämän rinnalla meille on aivan yhtä tärkeää, että ehdokasmaa-asema annetaan myös Serbialle. Eurooppa-neuvosto on 1.3.2012 tämän vahvistanut. Tämä päätös osoittaa hyvin selvästi, miten merkittävää edistystä Serbia on saavuttanut maan sisäisissä uudistuksissa, mutta myös yhteistyössään kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Tässä haluaisin nostaa esille myös sen, että olemme valmiita huolellisesti Euroopan näkökulmasta tarkastelemaan Serbian edistymistä ja tuemme sitä kaikin tavoin. Ja uskomme, että tämä tulee olemaan mahdollista ja uskon, että voimme luoda edellytykset laajentumis- tai liittymisneuvotteluiden aloittamiselle, kunhan komissio julkaisee ensin tämän kertomuksen, jonka odotamme olevan positiivinen. Jotta näissä asioissa päästään hyvin eteenpäin, niin Serbian tuleva hallitus on tietysti tärkeässä roolissa ja tärkeää on, että Serbian tuleva hallitus täysin sitoutuu tähän eurooppalaiseen tavoitteeseen. Mitä tulee sitten Jugoslavian entiseen tasavaltaan, Makedoniaan. Kuten todettiin, niin uskomme, että nimikysymyksen ratkaisun yhteydessä myös laajentumisneuvottelut voidaan saada käyntiin. Ja tässä haluaisin muistuttaa teitä siitä, että neuvoston kanta on tässä se, että vaalimme mahdollisimman hyviä naapuruussuhteita. Mitä Albaniaan tulee, niin kaikista tärkeintä tämän maan yhteydessä on se, että maa täyttäisi 12 keskeistä prioriteettia, jotta se voisi vahvistaa eurooppalaista ulottuvuuttaan. Mitä Bosnia-Herzegovinaan tulee, niin uudistusten täytyy jatkua määrätietoisesti ja tärkeää on myös, että kansainvälisen rikostuomioistuimen päätös asiassa Finsi pannaan täytäntöön. Ja tämä alue tulee olemaan katalysaattori ja merkittävä tekijä, kun ajatellaan maan mahdollista liittymistä Euroopan unioniin joskus tulevaisuudessa. Ja sitten Kosovo. Vaikka Kyproksen tasavalta on yksipuolisesti tunnustanut maan, niin tärkeää on, että Kyproksen tasavalta puheenjohtajakautensa aikana harjoittaa objektiivista toimintaa ja tietysti ottaa huomioon myös muiden kumppanimaiden näkemykset. Puheenjohtajakautemme aikana teemme kaiken mahdollisen, jotta voimme luoda sellaista dynamiikkaa, että Islannin kanssa liittymisneuvottelut saadaan saadaan kohti päätöstään. Nehän ovat edenneet varsin mallikkaasti heti aloittamisestaan lähtien. Ja sitten mitä tulee vielä näihin, näihin neuvottelulukuihin, joita ei ole vielä avattu, niihin kuuluu tietysti hyvin arkaluontoisia kysymyksiä, joten niiden kohdalla täytyy edetä huolellisesti ja varovaisesti. Me aiomme toimia hyvänä välittäjänä Islanninkin neuvotteluissa ja meidän tavoitteemme on, että löydämme molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, jonka tulee olla yhtäläisyysperiaatteen mukainen. Ja sitten mitä Turkkiin tulee, niin neuvoston puheenjohtajan valtiona – Meillä on tunnettu kantamme Turkki-kysymykseen, mutta tästä huolimatta tavoitteemme on, että tuemme Turkin liittymisneuvotteluita. Meidän näkemyksemme on se, että pyrimme olemaan mahdollisimman objektiivisia ja käytännönläheisiä Turkki-kysymyksessä. Me tässä pitäydymme Euroopan unionin kannassa, joka pätee tietysti, tai pitäydymme siinä myös kaikkien muidenkin ehdokasmaiden kohdalla. Teemme tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja tämäkin ilmenee neuvoston päätelmissä joulukuulta 2011 toisin sanoen, että neuvotteluissa tuemme tai tuemme näitä neuvottelu laajentumis- ja liittymisneuvotteluita ja toimimme neuvoston erilaisten loppupäätelmien mukaisesti. Kyproksen tasavalta pitää erittäin tärkeinä näitä laajentumiskysymyksiä ja me suhtaudumme myönteisesti uuteen asetukseen tästä tähän IPAhan liittymistä valmistelevan tukivälineen uusi asetus on meille mieluisa. Sitten syksyllä 2012 Kyproksen puheenjohtajavaltio tulee olemaan vastuussa myös laajentumispaketin keskusteluiden eteenpäin viemisestä – ja kuten muutkin puheenjohtajavaltiot ennen meitä, me teemme määrätietoista työtä tavoitteeseen pääsemiseksi, jotta saisimme aikaiseksi tasapainoiset loppupäätelmät, jotka ottavat huomioon jokaisen jäsenvaltion yksittäiset näkemykset. Mitä tulee Euroopan unionin ulkoiseen ulottuvuuteen, niin tältä osin voin todeta, että Kyproksen puheenjohtajavaltio tekee tiivistä yhteistyötä neuvoston pysyvän puheenjohtajan kanssa ja milloin välttämätöntä, niin tuemme kaikin tavoin myös ulkopolitiikan korkean edustajan toimia. Mitä tulee yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan ulkosuhdehallintoon, näidenkin kohdalla annamme tukemme näille, näille toiminnoille. Tämän lisäksi Kypros tukee korkean edustajan toimia Euroopan naapuruuspolitiikan johtamisessa, erityisesti sen eteläisessä ulottuvuudessa. Euroopan unioni on toiminut merkittävällä tavalla Euro- unionin eteläpuolisten naapurimaiden demokratiakehityksen vahvistajana ja jatkamme tätä hyvin alkanutta kauppa- ja talousvuoropuhelua ja tietysti jatkamme vuoropuhelua myös muilla yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla, kuten maahanmuutossa, liikkuvuudessa ja turvallisuudessa. Kyproksen puheenjohtajavaltio tekee parhaansa, jotta voisimme tukea korkeaa edustajaa siinä, että tavoit- saavuttaisimme itäisen kumppanuuden tavoitteet. Ne ovat meille aivan yhtä tärkeitä. Kyproksen puheenjohtajakaudella pyrimme siihen, että saisimme neuvottelut päätökseen ulkoisten toimien rahoitusvälineistä uuden rahoituskehyksen aikana 2014-2020. Ja tässä pyrimme kaikin tavoin tiivistämään Euroopan unionin ja sen naapurimaiden välistä yhteistyötä. Ja Euroopan parlamentin tehtävä tässä kokonaisuudessa on harjoittaa jatkuvaa yhteistyötä kanssamme. Kypros antaa täyden tukensa korkean edustajan toiminnalle, kun hän pyrkii vahvistamaan suhteitaan strategisiin kumppaneihimme. Ja me pyrimme kaikin tavoin vahvistamaan Euroopan unionin suhteita myös muihin merkittäviin kehittyviin talouksiin. Äh, lyhyesti haluaisin ottaa kantaa vielä arabikevään tapahtumiin. Kyproshan on, kuten tiedätte, kaikista kaakkoisin Euroopan unionin jäsenvaltio ja meille tietysti suhteet arabinaapurivaltioihin ovat tärkeitä ja myös Israeliin. Kypros aikoo puheenjohtajakautensa aikana vaalia ja kehittää näitä suhteita ja me pyrimme antamaan oman panoksemme Euroopan unionin aseman vahvistamisessa näillä alueilla. Arabikevään vaikutukset ovat muuttaneet koko maailmaa ja myös Euroopan unionin täytyy olla entistä vahvempi toimija tuolla alueella. Meidän tulee kaikin tavoin vakauttaa näitä yhteiskuntia, vahvistaa demokratiakehitystä ja kehittää niiden sisäistä kehitystä. Arabimaailman kehitys on asia, joka vaikuttaa suoraan Euroopan unioniin, oli kyse sitten maahanmuutosta, turvallisuudesta, taloudesta tai oikeastaan mistä tahansa muustakin. Teemme tältä osin myös tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin ulkopolitiikan korkean edustajan kanssa, jotta voimme johdonmukaisesti tukea demokratisoitumis- ja vakauskehitystä näillä alueilla. Ja lopuksi haluaisin vielä kerran korostaa sitä, kuinka tärkeää meille on se, että Euroopan parlamentilla on selkeä ja entisestään vahvistunut rooli myös ulkopolitiikan kysymyksissä. Me tiedämme, että kaikkien näiden edellä mainittujen asioiden täytäntöönpano ja tavoitteiden saavuttaminen on täysin riippuvainen siitä, kuinka hyvää yhteistyötä pystymme tekemään parlamentin kanssa, sen valiokuntien, sen eri osastojen ja tietysti myös yksittäisten edustajien kanssa. Ja te voitte olla varmoja siitä, että me teemme kaikkemme sen eteen, että nämä suhteet vain entisestään vahvistuvat. Kiitos. Thank you very much, Madam Minister. Kiitoksia, hyvä ministeri, tästä henkilökohtaisesta sitoumuksestanne ja puheenjohtajakautinen sitoumuksesta, jotta voimme päästä ulkopolitiikkamme tavoitteisiin varsinkin laajenemisessa ja naapuruuspolitiikassa. Haluaisin nyt antaa mahdollisuuden kollegoilleni esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä edustaja Salafranca. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, tervetuloa tänne ulkoasen valiokuntaan. Toivotan teille tervetulleeksi EPPn ryhmän nimissä ja toivotan teille todella kaikkea hyvää puheenjohtajakaudelle. Pidin oikein hyvänä tätä alustustanne ja sitä, minkä roolin annoitte parlamentille yhteislainsäätäjänä EU-ssa. En tiedä, onko helppoa lähteä laajentamaan parlamentin roolia, mutta olen hyvin tyytyväinen siitä, että otitte tämän asian esiin ja lähditte sitä liikkeelle. Meillä on erilaisia ongelmia, sisäisiä ongelmia, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Ja on hienoa, että Kypros puheenjohtajakaudellaan keskittyy näihin kysymyksiin. Sitten eri vastuun jako Kyproksen puheenjohtajavaltion ja korkean edustajan välillä. Teillä on hyviä prioriteetteja. Puhuitte varsin pragmaattisesti Turkista ja haluaisin tietää, enkä tiedä onko tämä juuri se linja, jota edustat, mutta onko komissio valmis jatkamaan neuvotteluita ja minkälaisia poli- po- positiivisia merkkejä on ilmassa. Haluaisin myös erityisesti ottaa esiin Makedonian tilanteen. Makedonialla ei ole diplomaattisia suhteita Kyproksen kanssa ja haluaisin tietää, aiotteko puheenjohtajakaudellanne pyrkiä muodollisesti siihen, että tämä asia otettaisiin esiin kahdenvälisesti en tiedä, onnistutaanko löytämään keino toimia tässä kysymyksessä samoin kuin muiden valtioiden kanssa. sitten lopuksi hyvä ministeri. Tiedämme ja ymmärrämme hyvin, että Kypros tukee korkea edustajaa kumppanuuspolitiikassa Syyria, Egypti, eteläiset alueet. Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä meidän kansalaisillemme. Gracias, eh, señor Salafranca. The floor is... Kiitoksia, edustaja Salafranca. Ja seuraavaksi edustaja Koppa. Να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας την Υπουργό Εξωτερικών. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös siitä, että Kyproksen ulkoministeri on saapunut tänne paikalle. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi. Tiedän, että Kypros on tehnyt valtavia valmisteluja tätä puheenjohtajakautta varten. Ja toivon, että se on teille menestyksellinen. Te viittasitte niihin haasteisiin, joita tällä puheenjohtajakaudella on edessä. Nythän on paljon tärkeitä asioita, joita on käsitettävänä mm, ei pelkästään eu vaan myös kansainvälisesti katsoen. Viitan tässä laajenemiseen, joka on yksi prioriteeteista. Ja meille, tietysti valiokuntana tämä on erityisen tärkeä. Se on suuri prioriteetti. Nyt haluaisin tietää hieman lisää siitä, mitä mieltä olette lähi kriisistä ja varsinkin Syyrian tilanteesta. Viittasitte naapuruspolitiikkaan. Siellä on kaikenlaisia ongelmia, sitten on Palestiinan ongelma. Mutta Euroopan unionin täytyy reagoida. Mehän olemme nähneet nämä murhat, kansanmurhat viikko muutama sitten ja myöskin turkkilainen lentokone ammuttiin alas. Meidän täytyy kyetä puhumaan tässä. Meillähän on, tästä meillähän on keskustelukumppaneita tuolla alueella ja se on erittäin tärkeä tehtävä meillä. Now, uh out of the order of the political groups, I will give the floor to Mr. Mayer because he needs to chair also this meeting after them. Mr. Mayer. gracias, señor presidente. Eh, bienvenida, señora Mayer. Kiitos. Tervetuloa, hyvä ministeri Markuuli. Minäkin toivotan teille kaikkea hyvää tälle puheenjohtajakaudelle. Teidän kantanne ovat hyvin selkeitä laajenemisen suhteen. Olen täysin yhtä mieltä hallituksen esiin kriteerin kanssa siihen liittyen, aivan kuten oma hallitukseni liittyen Kosovon tunnustamatta jättämiseen. Tämä olisi siis asia, jossa täytyy todella kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia, pitää niitä johtotähtenä ja uskon, että teillä on kunniaksi se, että suhtaudutte niin pragmaattisesti Turkkiin ja myös hyvin objektiivisesti, vaikka tietynlaista provokaatiota on, niin suhtaudutte myönteisesti siihen, että Turkki voi kriteerit täyttäessään tulla EUn jäseneksi. Tämä pragmaattinen kanta on hyvä myös siksi, että Turkki on sotilaallisesti valloittanut Kyproksen pohjoisolat, eikä tämä politiikka ole loppumassa. Ja tätä ei voida millään kansainvälisen oikeuden kriteerin hyväksyä. Ja oma ryhmäni on sitä mieltä, että Turkin pitäisi päättää tämä sotilaallinen miehitys, lopettaa tämä siirtomaapolitiikka ja näin päästä eroon tästä selkkauksesta ja lopuksi yhdistää Kyproksen saari ja sen osat. Täällä on kysytty myös Syyriasta ja Palestiinasta. Haluaisin tietää, mitä prioriteetteja tältä osin on, minkälaista kohtelua Palestiina on saamassa. Sitten Fernando Lugo, Paraguayn presidentti. Hän on saanut tuomion ja presidentti on kaamittu vallasta. Haluaisin tietää, kuinka suhtaudutte tähän luvun tapaukseen. Miten suhtaudutte latinalaisen Amerikan erilaisiin poliittisiin prosesseihin. Heillä on siis strateginen kumppanuus EUn kanssa. Vice Chair Mayer, who is... Kiitoksia kollega ja varapuheenjohtaja Mayer. Annan tässä puheenvuoron nyt edustaja Watsonille. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Myös minä haluaisin toivottaa ministerin tänne tervetulleeksi ja kysyä häneltä muutama asia. Ensimmäinen niistä on se, että haluaisin kysyä teiltä EUn ja Turkin välisistä suhteista. Minun näkemykseni ja poliittisen ryhmäni näkemys on se, että Turkin pitäisi kunnioittaa puheenjohtajakautta. Mutta onkohan olemassa tiettyjä erityisiä hyvän tahdon alueita, joita voitaisiin osoittaa ankaraa kohtaan, jotta se tekisi myös näin? Ja oletteko sitä mieltä, että Kyproksen jatkuva jakautuminen itse asiassa – vesittää kansainvälistä ja eurooppalaista uskottavuutta, kun puheenjohtajakaudella on, ja miten siitä pääsi yli. Toinen kysymykseni on se, että oletteko sitä mieltä, että toiset jäsenvaltiot täysin ymmärtävät ja arvostavat maanne erityissuhteet Moskovan. Ja lopuksi, milloin aiotte neuvotella ja allekirjoittaa Naton kanssa rauhan kumppanuussopimuksen. Muchas gracias, señor Watson. A continuación, las... Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek. Minäkin vihreiden EFA-ryhmän puolesta toivotan ministerin tervetulleeksi. On hienoa, että tulitte tänne kertomaan näkemyksistänne ja ohjelmastanne. Toivon, että ehditte tänne vielä pari kertaa puheenjohtajakautenne aikana, eikä vain nyt alussa. Otan esille pari asiaa, jotka tässä jo tulivat osittain esille. Ensiksi liittyen siihen, mitä herra Watson jo sanoi, erityissuhde Moskovaan, erityisesti Syyrian kysymyksessä. Tästä haluaisin lisätietoja. tietoja. Nyt kun teillä on tällainen erityissuhde Venäjään, niin ehkä teillä olisi mahdollisuus toimia jonkinlaisena välittäjänä suhteessa Venäjään Syyrian järkyttävän kriisin ratkaisemiseksi, jossa viattomat kansalaiset saavat surmansa. Ja ehkä teillä olisi <clears throat> hyvä puheyhteys Moskovaan tässä asiassa YKssakin. Ja sitten yksi huomautus, kriittinen sellainen, pari kuukautta sitten venäläinen aseistettu alus meni Venäjän anteeksi, Kyproksen kautta Syyriaan, ja Kypros ei estänyt tämän venäläisen sotavarustelun laivan menoa kohti Assadin hallintoa, vaikka, vaikka EUlla on kauppasaarto Assadille minkä takia ette laivan kulkua estäneet. Ja sitten vielä Turkki-kysymys. Totta kai Watsonin kanssa olen samaa mieltä, että Turkin täytyy kunnioittaa puheenjohtajavaltiota. Mutta jos nyt ajatellaan, että kun me tietysti kaikki tunnemme, mikä on maanne kanta Turkkiin ja osa maastanne on turkkilaisen miehityksen alla edelleen, mutta oletteko ehkä kuitenkin harkinneet sitä, että voisitte antaa jonkinlaisen yllätyksen EUlle, että aloittaisitte vaikkapa kaudellanne neuvotteluluvut 23 ja 24. Tiedän, että tämä on teille vaikea kysymys, mutta ehkä kuitenkin haluaisitte ottaa tämän askeleen eteenpäin, koska silloinhan pakottaisitte myös Turkin etenemään näissä kysymyksissä. Ja sitten viimeinen kysymykseni liittyy Kosovoon. Kuulin, että sanoitte, että haluatte olla rakentava ja käytännönläheinen, mutta tiedän myös, että Kypros ei neuvoston kokouksen aikana ei käyttänyt veto-oikeuttaan toteutettavuustutkimuksen mm, laatimiseksi. Ja jos tämä toteutettavuustutkimus nyt onnistuu, jos se toteutetaan ja menee hyvin, niin salliko Kypros sen, että neuvottelut aloitetaan? Kiitos. Seuraavaksi Tanak. Uh, foreign minister. Kiitoksia. Olen täällä, hyvä ministeri. Olen Sy- Kyproksen pitkäaikainen ystävä, kuten tiedätte. Ja puhuin Lontoossa viime sunnuntaina tästä Turkin miehityskysymyksestä esimerkiksi. Turkki boikotti ministerineuvostossa ei tietenkään auta teitä, puheenjohtajakaudellanne teillä on pankkikriisi meneillään. Olette hyvin lähellä Turkkia ja saatte heiltä apua, mutta onko, liittyykö tähän mahdollisia poliittisia ehtoja? Presidentti Kristofius piti viime viikolla erittäin hyvän puheen Strasbourgissa täysistunnossa hän toi esiin kysymyksiä, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen, vesi kysymyksiin ja ilmastonmuutokseen. Mutta sitten Montenegro. Mitä aiotte tehdä Länsi-Balkan kysymykselle? Kroatia on todennäköisesti liittymässä seuraavaksi EUn jäseneksi. Ja kun ottaa su- huomioon suhteenne Kreikkaan, niin voisitteko te jollakin tavalla ajaa tätä Makedonian nimikysymystä? Tästä tietysti YK on päävastuussa, mutta voisitteko te toimia Skopissa ja Ateenassa asian eteen niin, että viime kysymys saadaan ratkaistua? Ja sitten teidän maanne ja Israelin mahdollinen lähentyminen ja kaasulöydöt. Te olette olleet aina Palestiinan ja arabimaailman ystävä, mutta voisitteko te ehkä saattaa uudelle alulle myös Palestinan ja Israelin väliset rauhanneuvottelut ja pyrkiä kohti kahden valtion ratkaisua. Ja sitten Egypti. Näyttää siltä, että sieltä saattaa lähteä hyvin paljon etenkin kristittyjä pakolaisia, jos talous todella romahtaa ja Syyriassa syttyy sisällissota, sharia otetaan käyttöön, salafistit jatkavat iskujaan. Egyptillä varmasti on jonkinlainen varasuunnitelma sille, sen suhteen, jos äh, itäiseltä välimereltä tulee paljon pakolaisia. Kuinka suhtaudutte tähän? Tanoka, continuación el señor Salavrakos. Kiitoksia. Seuraavaksi Salavrakos. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι... Kiitoksia. Hyvä ministeri, haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ja toivon teille kaikkea parasta. Kaikkea hyvää teidän työhönne. Mehän kaikki tiedämme, että, että puheenjohtajuuskausi on myös symbolinen arvoltaan. Ja Mehän olemme jo tätä kehittäneet hyvin pitkälle. Demokratiatunne on meihin sisään istutettu ja nyt haluamme välittää tätä tunnetta myös muille maille. Siitä syystä, että me pyrimme siihen, että siellä asiat toteutuvat ja kehittyvät samalla tavalla kuin meillä. Erityisesti haluaisin viitata Kyproksen ja Israelin välisiin suhteisiin ja haluaisin ottaa sen esille erittäin energiapitoisena akselina. Erityisesti viittaan myös hyvin suhteisiin arabimaailman kanssa. Sillä on mm, erittäin tärkeä merkitys ja se, mitä siellä tapahtuu, on suurta merkitystä ja on myöskin tärkeää, että olemme siellä välittäjinä. Ja erityisesti Viitaan tässä niin sanotun arabikevääsen, joka ei aina ole niin hyvin näkyvissä. Yhä edelleen on ongelmia nähtävissä. No teidän prioriteettinne. Me voimme ne täysin hyväksyä. En aio myöskään toistaa sitä, mitä aiemmat kollegat ovat jo kysyneet tai korostaneet. Mutta se, mitä haluaisin ottaa esille, on se erityinen rooli, joka teillä puheenjohtajavaltiona on näinä talouskriisin aikoina koko maailmassa. Me olemme nyt tietyllä tavalla loppuvaiheessa, koska pankkijärjestelmää ryhdytään nyt vihdoin valvomaan saadaan pankkivalvonta Euroopan unioniin. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Mauro Nik- Kiitos. Seuraavaksi Mauro Nikolas. Kiitos puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa Kyproksen ulkoministerille. Uskon, että teidän puheenne ja kantanne toivat selkeästi esiin sen, minkälainen ulkopolitiikka on tärkeää EUlle, Kyprokselle ja myös maailmanlaajuisesti. Haluaisin ottaa seuraavan asian esiin. Kyproksen puheenjohtajakausi on, tai tuo esiin maantieteellisiäkin ongelmia alueella. Kypros on kaakkoisin EUn alue. Ehkä siellä ongelmat ovat hieman erilaisia kuin muissa EU-maissa tai naapurimaissa. Toit aivan oikein Palestiina-kysymyksen, Syyrian, arabikevään esiin. Siellä tilanne on edelleen hankala. Ja te haluatte osoittaa, että on mahdollisuuksia siihen, että Kypros voi ehkä tehdä asian eteen enemmän kuin muut maat siis suhteessa arabimaihin ja Israeliin. Tämä olisi hienoa. Ehkä voitte tehdä jotakin konkreettista puheenjohtajakautenne aikana ja jotkut tietyt asiat tätä myötä myös kypsyvät. Nämä ongelmat ovat hyvin moninaisia ja ne ovat tärkeitä EUlle. Te puhuitte myös maahanmuuttovirroista. Tämä on joillekin EU-valtioille äärimmäisen suuri ongelma. se mm, usein vaikuttaa hyvin pieniin EU-valtioihin, kuten Kyproksen, joka on pieni saarivaltio. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille. Mikä on näkemyksenne seuraavan asian? Meillä on ulkosuhdehallinto ja korkea edustaja ja haluaisin tietää, mitä Kypros aikoo tehdä näiden tahojen kanssa, jotta se puheenjohtajakautensa aikana voisi huolehtia siitä, että jäsenvaltiot EU:ssa voisivat harjoittaa entistä yhteisempää ja yhtenäisempää ulkopolitiikkaa. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi Teokarus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Kiitos, herra puheenjohtaja. Arvoisa rouva ministeri, toivon, että kaikki sujuu hyvin Kyproksen puheenjohtajakaudella. Tätä toivon todella. Toivotan teille onnea ja menestystä ja myös uskon tähän, koska minulla on suuri usko kykyihinne ja Kyproksen tasavallan haluun hoitaa näitä asioita. Minulla olisi kuitenkin pari kysymystä. Turkin kysymys on tietysti hyvin arkaluontoinen juttu. Rouva Lunacek otti tämän jo esille ja että avattaisiin kaksi neuvottelulukua. No, tähän on ehkä jo vastattu, mutta me tiedämme tämän, että kotimaamme on miehitetty, niin onhan, <laughs> tämähän on aivan uskomaton tilanne kun, miten aiotte tähän reagoida? Koko ajan provosoidaan puheenjohtajavaltiota, ei ainoastaan Kyprosta, vaan myös EUn puheenjohtajavaltiota. Tässä kritisoidaan jatkuvasti tiedotusvälineissä ja muualla. Ja huomenna on parlamentaarinen kokous, tuleeko puheenjohtajavaltio paikalle, tunnustetaanko tämä puheenjohtajuus. Nämä ovat tärkeitä asioita ja teidän pitäisi ottaa näihin asioihin kantaa ja toivon, että meillä on EUn solidaarisuutta näissä asioissa ja parlamentin, jos Turkki ei noudata sitoumuksia, niin sitten pitää katkaista suhteet tähän maahan. Thank you, Mr. Chairman. Madam Minister, welcome. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä ministeri, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Haluaisin tukea teidän keskittymistänne siihen, että Euroopan unionin laajenee edelleen ja tehdään läheistä yhteistyötä Kroatian hallituksen kanssa, kun se ensi vuonna liittyy Euroopan unionin. On aivan selvää, että Euroopan unionin historia on nimenomaan sen laajenemisen historiaa. Jäsenyys EU:ssa on monella tapaa hyvä vakuutus vaikeina aikoina oikeusvaltioperiaate, kuten myöskin yleisesti ottaen demokratiaperiaatteet, ovat kehittyneet helpommin Euroopan unionin sisällä kuin sen ulkopuolella. Varmasti olette mukana edesauttamassa sitä, että Kroatia tekee riittävät uudistukset ja pääsee eroon menneisyytensä ongelmista, diktatuurista ja muusta. Toivon teille kaikkea hyvää puheenjohtajakauden. Eh, muchas gracias y por último tiene la palabra. Kiitos. Ja tähän loppuun Hasi Jorju. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Hyvää iltapäivää. Minäkin haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Jos teille sopii, niin haluaisin tietää, te, mitä mieltä olette Euroopan unionin Turkkia komission komissiossa äh, kommentoineen siis neuvottelukappaleista Bajish on toistuvasti esittänyt kommentteja. Hän ei esimerkiksi tunnusta Kyproksen puheenjohtajakautta. Hän ei aio olla teidän kanssanne missään tekemisissä. Eli miten kommentoitte sitä, että Turkki on tällä kaudella yhteydessä parlamenttiin ja komissioon Ja miten teidän mielestänne parlamentin ja komission tulisi vastata tähän Turkin asenteeseen? Ja seuraavaksi ymmärrän oikein hyvin, että miehitetty valtio Kypros, siis yksi kolmasosa siitä on miehitetty, ja se on yksi pienimmistä EUn jäsenvaltioista. No ehkä ilman Maltaa se olisi kaikkein pienin. EUn jäsenvaltio ja sen väestö vastaa yhtä neljättä osaa Berliinin väestöstä, niin ymmärrän näistä syistä, miksi se sanoo, että se ei halua ottaa tätä Kyproksen jakokysymystä esille puheenjohtajakautensa aikana. Pysyykö kanta siis samana Mielestäni on, tämä Kyproksen kanta on hyvin isämaallinen ja pohdin, onko muiden asenne tämän suhteen oikein. Pidättekö kiinni nykylinjastanne vai pitäisikö kenties käyttää neuvostossa hyväksi sitä, että on Kyproksen puheenjohtajakausi, jotta voitaisiin saada hieman muutosta tähän Kyproksen kysymykseen? No, de niin, preguntasin. No niin, nyt kysymykset on esitetty ja annan teille 15 minuuttia vastaamisaikaa, hyvä ministeri. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja. Yritän vastata mahdollisimman lyhyesti kattaen samalla niin paljon kysymyksiä kuin mahdollista ja ottaen kantaa näihin esitettyihin näkemyksiin. Keskustelussa esitettiin useita kysymyksiä ja näkemyksiä arabikeväästä, Syyriasta ja Egyptistä ja koko tästä kokonaisuudesta sanoisin, että nämä tapahtumat ovat todella olleet historiallisia, muutokset ja kehityskulut ovat todella historiallisia Välimeren eteläpuolella. Ja nämä ovat sellaisia muutoksia, joita kukaan ei osannut ennakoida – vaikkapa pari vuotta sitten. Oli aivan ennen kuulumatonta, että näin kävi. Nämä diktatuurit ja autoritaariset hallinnot, jotka olivat olleet vallassa vuosikymmeniä, että ne tällä tavoin kaatuivat. Nämä hallinnot, jotka olivat, olivat vuosikymmeniä sortaneet omia kansalaisiaan, että ne syöstiin vallasta jopa yhdessä yössä täysin aseettomasti. Näiden maiden nuoret olivat tässä aktiivisia. Meidän tulee kunnioittaa näitä ihmisiä, jotka tämän saivat aikaan, mutta samalla meidän täytyy varmistua siitä, että me olemme heidän kanssaan jatkossakin, että me annamme heille tukemme, kun näiden maiden kansalaiset pyrkivät kohti parempaa maailmaa, kun ne pyrkivät saamaan aikaan demokratiakehitystä ja kun he pyrkivät luomaan parempaa tulevaisuutta nykyiselle ja tuleville sukupolville. Tästä syystä Kypros pitää yhtenä suurimpana prioriteettinaan tätä Euroopan naapuruuspolitiikan eteläistä ulottuvuutta. Ja erityisesti haluamme antaa tukemme näille kehityssuuntauksille, jotka käynnistyivät arabikevään aikana. Kyproksen tasavallan ja meidän ulkoministeriömme saavutus on ollut muun muassa se, että olemme pystyneet vakuuttamaan kaikki osapuolet siitä, että järjestetään toinen koskaan järjestetty EUn ja Arabiliiton ministeritason kokous puheenjohtajakautemme aikana. Tämä on erittäin tärkeä, merkittävä ja ajankohtainen kokous, joka nyt tullaan järjestämään. Ja tässä kokouksessa keskustelemme emme ainoastaan arabimaiden kehityksestä vaan myös muista tärkeistä kysymyksistä pyrimme kaikin tavoin vahvistamaan suhteitamme arabimaailmaan. Minä olen käynyt pitkällisiä keskusteluja Arabiliikan uuden pääsihteerin kanssa, herra Elardin kanssa. Hän vastikään vieraili Kyproksella ja olen keskustellut asiasta myös EUn ulkopolitiikan korkean edustajan Baronitar Ashtonin kanssa ja olen vakuuttunut siitä, että tämä merkittävä kokous voidaan järjestää puheenjohtajakautemme aikana. No mitä sitten Syyriaan tulee, jos ajatellaan mitä naapurimaassamme tapahtuu. Ja muistutan vielä, että Syyrian rannikko on todellakin vain sadan kilometrin päässä Kyproksen rannikosta. Meitä tämä tilanne huolestuttaa valtavasti, totta kai. Meitä järkyttävät nämä verilöylyt ja massamurhat ja epäinhimillinen siviiliväestön kohtelu. Olemme täysin järkyttyneitä näistä ihmishenkien menetyksistä ja perusihmisoikeuksien täydellisestä loukkaamisesta. Tästä syystä olemme tukeneet alusta pitäen YK ja Arabiliikan pyrkimyksiä varhaiseen maan johtajan väistymiseen, jotta voitaisiin mahdollistaa poliittinen muutos, poliittinen siirtymä, joka toisi muutoksen Syyrian tilanteeseen nopeasti. Me tuemme täysin Kofi Annanin aloitetta, siis YK ja Arabiliikan aloitteita, ja me olemme tyytyväisiä siihen, että Geneven taanoisen kokouksen tulos oli lupaava ja on hienoa, että Venäjä ja Kiinakin ovat nyt mukana näissä keskusteluissa tilanteen ratkaisemiseksi. Ja tässä nyt vastaan samalla esitettyyn kysymykseen siitä, mitä Kypros voisi tehdä Venäjän houkuttelemiseksi mukaan Syyrian tulevaisuudesta käytäviin keskusteluihin. Totta kai meillä on kahdenväliset suhteet Venäjän kanssa ja olemme käyneet pitkällisiä keskusteluja asiasta ja meillä on pitkäaikainen ystävyys Venäjän federaation kanssa. Ja olemme tässä asiassa kuitenkin sitä mieltä, että Euroopan unioni ja sen korkea edustaja ja YK myös ovat jo tehneet tämän käännytystyön puolestamme. Kyllä Venäjän johtokin on nyt muiden maiden yhteisössä mukana Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi ja me uskomme, että Venäjä suhtautuu rakentavasti tilanteeseen Geneven kokouksessa. Tämä on erittäin tärkeää, koska ilman Venäjää ja Kiinaa tätä kysymystä ei luultavasti saada ratkaistuksi. Joten on hyvä, että nämä maat ovat osoittaneet rakentavaa suhtautumista ja tietysti täytyy pohtia, miten Geneven päätökset pannaan täytäntöön ja tietysti puheenjohtajavaltiona teemme tiivistä yhteistyötä korkea edustaja Catherine Ashtonin kanssa ja pohdimme, miten Kypros voisi omalta osaltaan tukea näitä ratkaisemispyrkimyksiä. Ja minulla oli tilaisuus käydä pitkällistä keskustelua edust, korkea-edustaja Ashtonin kanssa, ei ainoastaan Syyriasta, vaan myös koko naapuruspolitiikasta. Ja minä tuossa keskustelussa kyllä sitouduin täysin siihen, että Kypros puheenjohtajavaltiona tekee kaikkeensa, jotta rauhaa ja vakautta saadaan tuolle alueelle. Mikä aloite sitten olisikaan tässä Euroopan naapuruspolitiikassa. Ja mitä tulee vielä Syyrian tilanteeseen, niin korostan vielä sitä, että olemme erittäin huolissamme tilanteesta. Ja tästä syystä me teemme jo tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin kumppaneidemme kanssa ja myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa ja tästä varasuunnitelmasta, mikä olisi tämä hätäsuunnitelma, jos tilanne kärjistyy mikäli tuhansia EU-kansalaisia joudutaan evakuoimaan Syyriasta, mutta myös voisimme olla apuna kolmansien maiden kansalaisten evakuointi prosessissa Syyriasta ja Libanonista. Ja olen varma siitä, että olen antanut jo sen viestin, että kukaan Euroopan unionissa tämä oli ainakin ulkoministerineuvoston kanta, että mikään maa ei halua sotilaallista välintuloa Syyriassa, mutta me pohdimme tai, tai mietimme myös tätä äärivaihtoehtoa, että vakava selkkaus puhkeaa, sotilaallinen selkkaus meidän naapurimaassamme. Jos näin kävisi, niin se tietysti vaikuttaisi epätasapainottavasti koko alueeseen ja me olisimme siinä ensimmäisenä tulilinjalla ja on selvää, että jos Syyrian tilanne kärjistyy, niin me olemme siinä hyvin lähellä ja myös Libanon on siinä tulilinjalla. Meillä on Libanonin kanssa hyvin vahvat siteet tiivis ystävyys, emmekä me missään nimessä halua, että tämä maa, joka on kärsinyt niin kovasti viime vuosien ja vuosikymmenien aikana, joutuisi taas uhriksi. Joten me olemme tehneet suunnitelmia sen suhteen, että miten näistä maista evakuoitaisiin tarpeen tullen jopa 200 000 EUn kansalaista. Sitten keskustelussa sivuttiin paljon myös Turkkia ja siitä, mikä on tilanne, jos ajatellaan myös sitä, että miten valitettavan lähestymistavan Turkki on valinnut suhteessa puheenjohtajakauteemme. Tämä on hyvin valitettavaa kohtelua ja käytöstä, erityisesti ottaen huomioon, että Turkki on maa, joka pyrkii EUn jäseneksi. En olisi voinut kuvitella tällaista tilannetta syntyvän, enkä voisi kuvitella, että mikään muu maa, joka EUn jäseneksi pyrkii, käyttäytyisi tällä tavoin jotakin EUn jäsenvaltiota kohtaan. Tämä on täysin mahdotonta hyväksyä. Sanovat, että he eivät tunnusta tätä maata ja Turkki ei mitenkään aio tehdä minkäänlaista yhteistyötä EUn tämänhetkisen puheenjohtajavaltion kanssa ja jättävät asian sikseen. Tämä on minusta aivan pöyristyttävää, enkä voisi kuvitella, että tällaista tapahtuisi minkään muun maan kohdalla. Ja sitten, aivan kuten johdantopuheenvuorossani sanoin, niin me tietysti seuraamme tiiviisti liittymisneuvottelujen etenemistä Turkin kanssa. Suhtaudumme tähän pragmaattisesti ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä komission ja myös Turkin kanssa, mikäli Turkki päättää tehdä yhteistyötä kanssamme, mikäli Turkki suostuu yhteistyöhön puheenjohtajavaltion kanssa. Mutta kuten jo sanoin, herra Bayish, Turkin Eurooppa-asioista vastaava ministeri on jo tehnyt hyvin selväksi, että Turkki ei tee yhteistyötä Kyproksen kanssa, vaikka heille tarjottaisiin mahdollisuus uusien neuvottelulukujen avaamiseksi. Turkki ei tämänhetkisen tiedon mukaan aio tehdä mitään yhteistyötä Euroopan unionin puheenjohtajavaltion kanssa nyt näiden kuuden, kuuden kuukauden aikana. Turkki on tehnyt tämän asian hyvin selväksi, joten tästä me nyt lähdemme enkä, emmekä ole nyt pohtineet muita vaihtoehtoja. No, ihan suoraan voin sanoa, että totta kai olisimme tyytyväisiä, jos Turkki muuttaisi mieltään ja alkaisi tehdä yhteistyötä Kyproksen kanssa puheenjohtajakautemme aikana. No, tarkkailemme tilannetta ja katsomme, mitä mahdollisuuksia meillä ehkä on. Kuten tiedätte, kolme neuvottelulukua on vielä avaamatta. Turkki ei ole tehnyt mitään sen eteen, että nämä kolme neuvottelulukua saataisiin avatuksi ja Me kyllä teemme mielellämme yhteistyötä komission ja myös Turkin kanssa sen eteen, että nämä kolme jäljellä olevaa neuvottelulukua saataisiin avatuksi. Mitä tulee Jugoslavian entiseen tasavaltaan Makedoniaan, on valitettavaa todella, että meillä ei ole diplomaattisia suhteita Fyromiin. Minä vastikään olin aloitteellinen tässä asiassa, koska minusta Tämä ei ole hyväksyttävää. Ei ole hyväksyttävää, että Kyproksella ei ole diplomaattisia suhteita maahan, joka on EUn ehdokas maa. Minä olin tässä aloitteellinen ja järjestin tapaamisen Fyromin ulkoministerin kanssa ja minä ehdotin tiettyä mallia diplomaattisuhteiden avaamiseksi maidemme välillä. Ja tämän kokouksen jälkeen minä en ole nyt ainakaan vielä saanut myöntävää vastausta, mutta minä olen kyllä hyvin jääräpäinen tämän asian suhteen ja aion pikapuoliin järjestää toisen kokouksen Fyromin ulkoministerin kanssa ja teen kyllä kaikkeni, jotta voisimme tämän tyhjön täyttää tällainen tyhjö on todella olemassa, koska meidän maillamme ei ole diplomaattisia suhteita keskenään. Ja sitten herra Watsonille vastaisin. En nyt oikein suoraan sanottuna ymmärtänyt tätä kommenttia. siitä, että saaren kahtia jako murentaisi puheenjohtajakautemme uskottavuutta. Äh, herra Watson, tiedätte varmasti varsin hyvin. Missä te oikein olette Tulitteko takaisin, kun kuulitte nimenne? No joka tapauksessa. Olen varma, että tiedätte. Kuinka paljon Kyproksen hallitus ja Kyproksen kreikkalaiset ovat tehneet näiden 38 vuoden ajan sen eteen, että maamme, maastamme tulisi yhtenäinen. Tämä on aina ja ikuisesti ensimmäinen tavoitteemme maamme yhdistäminen. Maamme kahtiajako ei ole ainoastaan täysin kestämätön tilanne, vaan se on, se on todella haava Kyproksen sielussa. Ja me teemme kaikkemme, jotta saisimme maastamme jälleen yhtenäisen. Me haluamme yhdistää maan federaatioksi, emme kahden maan rinnakkais, rinnakkaisjärjestelmäksi. Ja tästä syystä emme ole vielä päässeet yksimielisyyteen. Ja tästä taustasta johtuen me olemme, kun liityimme EU-hun vuonna 2004, koko Kyproksen tasavallan alue on liittynyt unioniin lukuun ottamatta kahta suvereenia aluetta, jotka ovat Akiin ulkopuolella. Ja e, edellinen hallituksemme siirsi nämä, tai jätti nämä kaksi suvereenia aluetta – Akiin ulkopuolelle. Meidän päätavoitteemme on tietysti saaren maamme yhtenäistäminen ja se tulee edelleen olemaan päätavoitteemme. Mitä tulee Naton rauhankumppanuuteen, herra Watson, eh, tiedätte varmasti, mikä on meidän kantamme, mutta onko teillä mitään hyvää, hyviä uutisia Turkista? Jos me haemme Naton rauhankumppanuutta, niin suostuuko Turkki siihen? Tiedättehän varsin hyvin, että Turkki estää Kyproksen tasavallan osallistumisen tai liittymisen yli 20 erilaiseen organisaatioon käyttämällä aina veto-oikeuttaan ja uskoisin, että Naton rauhankumppanuuden suhteen Turkki on aivan samoilla linjoilla. Sitten mitä tulee Mitä tulee tähän ikävään tilanteeseen, olen täysin tietoinen siitä, mitä tapahtui ja mielelläni voin selvittää teille ja ulkoasian valiokunnalle missä olosuhteissa tämä, tämä tilanne syntyi. Siis tämä alus, joka oli venäläinen alus, lähti Pietarin satamasta määränpäänään Eskenderol. Tämän aluksen määränpää oli Eskenderon matkansa alussa. Ja alus sitten, joka lähestyi Kyproksen aluetta, ei tullut Limassolin satamaan. Se jäi satama-alueen ulkopuolelle, sääolosuhteet olivat huonot ja sitten alus vaati polttoaine täydennystä ja me annoimme alukselle polttoainetta ja kun tarkastimme aluksen paperit, niin sen määränpää oli todellakin Eskenderun. Ja me saimme vakuutukset sekä kapteenilta että aluksen omistajilta, että myös alusta hallinnoivalta yritykseltä Limasson, Limassolilta, Limassolista, että aluksen määränpää oli tuo Eskenderun. Ja tästä syystä me sallimme aluksen jatkavan matkaansa. No valitettavasti sitten Eskenderunin sijasta alus suuntasikin Tartusiin. Ja minun täytyy sanoa, että Kyproksen hallitus nosti rikossyytteen kapteenia vastaan ja tätä hallintayhtiötä kohtaan tai venäläistä omistajayhtiötä kohtaan ja myös tätä hallinnoivaa yhtiötä kohtaan, joka Kyproksella siis toimi. Ja tämä oikeustapaus on nyt kyproslaisissa tuomioistuimissa käsiteltävänä tällä hetkellä. Haluan tehdä tämän hyvin selväksi, eli sen, että Kypros noudattaa täysin EUn ja YKn määräämiä sanktiojärjestelmiä me viime vuonna maksoimme kovan hinnan, kun kymmenen nuorta miestä kuoli. Ja me myös vuonna 2009 takavarikoimme erään aluksen, joka vei laittomasti aseita Syyriaan, eli kyllä me noudatamme näitä sitoumuksia täysimääräisesti. Tämän haluan tehdä aivan selväksi ja toivon, että tämä nyt tuli tällä selväksi. Sitten herra Bajin kysymyksiin varmasti vastasinkin. Regarding the Turkish occupation, of course. Ja mitä tulee Turkin miehitykseen, niin tämän osalta ei tarvitse ehkä toistaa sitä, mitä Robert Harus on jo sanonut. Kyse on tilanteesta, josta EU on hyvin tietoinen ja selkeä viesti tulee ilmi niistä päätöslauselmista, jotka Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja myös YK tästä asiasta. Mitä tulee suhteisiimme Israeliin ja myös Israelin, Kyproksen ja Kreikan väliseen yhteistyöhön, haluan tehdä selväksi sen, että Kypros haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien naapureidensa kanssa – Erityisesti uudella yhteistyön alalla tämä vety <clears throat> esiin, tämä kaasuesiintymä tuolla itäisellä välimerellä. Amerikkalainen geologinen yhtiö on todennut, että maakaasuesiintymä on valtava ja se tarkoittaa sitä, että siitä voitaisiin erottaa noin 10 miljardia äh, valtavasti öljyä. Ja tämä esiintymä vaatii tiivistä yhteistyötä kaikkien naapurimaiden välillä. Ja Kyproksen tasavalta on aloittanut tunnustelut äh, yhteistyön käynnistämiseksi ja pohdimme sitä, minkälainen juridinen puitteisto tähän voitaisiin rakentaa. Teemme yhteistyötä Israelin Egyptin ja Libanonin kanssa. Ja tietysti on olemassa tulevaisuudessa paljonkin yhteistyömahdollisuuksia Turkin kanssa, mikäli Turkki sallii Kyproksen yhdistymisen ja mikäli Turkki ymmärtää, mitkä ovat sen todelliset edut ja miten paljon se voi saada hyötyä siitä, mikäli alueella tehdään rauhanomaista yhteistyötä kaikkien kansojen ja maiden välillä. Tämä on meidän visiomme tuolle alueelle ja sen tulevaisuudelle. On selvää, että on olemassa paljon muitakin yhteistyöalueita. Yksi niistä on esimerkiksi se, että Israel, Kypros ja Kreikka voitaisiin yhdistää. Ja sitten Kreikasta muualle Eurooppaan tällainen laaja sähköverkko. Ja tämä projekti on jo toteutettavuustutkimusvaiheessa. Ja toivomme, että tämä voisi olla yksi uusista mahdollisista yhteistyön aloista. Ja samaan aikaan tietysti vahvistamme yhteistyötämme myös muiden naapurimaidemme kanssa, näiden arabimaiden kanssa ihan samalla tavalla. No niin, uskoakseni olen nyt vastannut suurimpaan osaan kysymyksistä. Ja pahoitteluni, jos en ihan kaikkiin pystynyt vastaamaan. Kiitos. Muchas gracias, señora ministra, señora Markulis. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kuten kollegat totesivat, toivotamme teille todella kaikkea hyvää ja onnea ja menestystä tälle puheenjohtajakaudelle. Nyt taidan antaa puheenjohtaja Nojan tässä Brokille.

Ladies and gentlemen, let's start. Hyvät naiset herrat, aloittaa kohta 21. Mission on the new EU. Seuraavaksi suositus neuvostolle komissiolle uudesta EU-Venäjä-sopimuksesta puheenvuoro Svobodalle. Uh, chairman of the committee goes before any beautiful lady, of course, so can disturb me. No kyllä tässä puheenjohtaja menee kaikkien kauniiden naisten edelle. Saat häiritä. Hyvät kollegat, esittelen lyhyesti mietintöni, en kovinkaan yksityiskohtaisesti, koska teillä on mietintö edessänne. Sallin, että minun aloittaa yleislinjauksesta, joka on se, että me tarvitsemme kumppanuutta Venäjän kanssa. Mutta tässä emme kuitenkaan luovu pääkritiikistämme tiettyjen asioiden suhteen. Ja asioiden kehittyminen parempaan suuntaan askel askeleelta ei ole aina toteutunut ja siksi meidän täytyy olla entistä kriittisempiä, kriittisempiä kuin haluaisimme olla kumppanin suhteen. Tästä kumppanuuden tyypistä on keskusteltu, onko tämä strateginen kumppanuus vai ei. Itse olen sitä mieltä, tämän pitäisi olla strateginen kumppanuus. Haluamme, että Venäjä on strateginen kumppani, mutta tällä hetkellä sen ehdot eivät täyty, koska strategisen kumppanin kanssa pitää olla hieman enemmän yhteisiä piirteitä, yhteisiä tavoitteita, joita ei vielä tällä hetkellä ole joten yritän tässä löytää oikeanlaisen muotoilun. Haluamme, että Venäjä olisi meille strateginen kumppani, mutta tällä hetkellä tämän edellytykset eivät siis täyty. Sitten neuvotteluiden sisältö. En tässäkään mene yksityiskohtiin. Neuvottelijat ovat sitä mieltä, että jonkinlaista edistystä on ollut, mutta se on ollut hyvin vähäistä ja monet asiat ovat edelleen hyvin auki. Tässäkin demokratian periaatteet pitää ottaa mukaan. Kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Venäjän kanssa ei voida laatia ainoastaan taloudellisella tasolla yhteistyön merkeissä tämän puitteissa. Tämä on aivan selvää. Tähän ehkä voin palata myöhemmin, mutta haluan tehdä selväksi sen, että se, mitä nyt tapahtuu kansalaisjärjestöjen lainsäädännön suhteen, on hyvin epäilyttävää. Ja nämä kehityskulut ovat varsin hiljattaisia ja meidän täytyy todella arvioida tilannetta hyvin kriittisesti. Tämä kansalaisjärjestöjä koskeva lainsäädäntö on hyvin kyseenalaista. VTO-jäsenyys on yksi tärkeä näkökohta. On tärkeää viitata maailmankauppajärjestön jäsenyyteen, koska tämä tuo mukanaan Venäjälle uusia velvoitteita, ei pelkästään uusia mahdollisuuksia, ja ne tulisi tässä mainita. Venäjä kerta kerran jälkeen mainitsee tulliliiton, joten se sanoo, että suhteet tulee luoda EUn ja tulliliittomme välillä, mutta näin ei voi olla. Tähän emme voi suostua, koska me neuvottelemme Venäjän kanssa siitä. Venäjä ei voi irtautua. Ja myöhemmässä vaiheessa ehkä voimme ottaa mukaan myös keskustelut, jotka koskevat tulliliittoa. Ei sitä poissuljeta, mutta nyt tässä ovat kyseessä EUn ja Venäjän väliset suhteet. Erityisesti jos kyseessä on tulliliitto Kazakstanin, valko tai muiden maiden kanssa, tämä ei ole meidän kannaltamme kovinkaan houkuttelevaa. Tässä voitaisiin ehkä katsoa myös Ukrainan tilannetta. Sitten poliittinen yhteistyö, kansalaisyhteiskunta ja uudistusten puute. Tässäkin tämä kansalaisjärjestöjä koskeva lainsäädäntö pitää mainita. Ja tietyt kansalaisyhteiskuntaa vaivaavat esteet kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen, sitä toivottiin, he, mutta koko väestö ei valitettavasti ole sitä kylliksi tukenut. Ja jos näen ja katson, miten Venäjä reagoi Rova Jobchakiin ja kuinka ainakin Venäjän poliisi tutki ihmisten koteja ja kuinka se toimii, niin ei tällä tavoin kansalaisyhteiskuntaa voi kohdella. Ja tässä meidän täytyy puhua suoraa puhetta. Sitten ihmisoikeusvuoropuhelu. Se on tärkeä osa minkä tahansa sopimuksen suhteen Venäjän kanssa. Aina kuulemme tekosyitä siitä, että Euroopan unioninkin maissa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Kyllä, tämä saattaa olla totta, mutta niitä on huomattavasti Venäjällä ja meillä täytyy olla mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiämme ja myös kritiikkiämme. Sitten korruptio, Siinä Venäjän omien etujensa takiakin pitäisi taistella entistä ponnekkaammin. Korruptiota on monilla tasoilla. On tietysti myös yrityksiä, jotka eivät ole korruptoituneita. Kaikki korruptio ei ole järjestäytyneellä tasolla. Usein sitä on myös kunnan hallinnoissa ja tällaisissa, mutta korruption vastaista taistelua täytyy tehostaa. Ja sitten globaalit haasteet. No, tämä on aivan selvä, mitä tässä pitää tehdä. Korruption ja muiden asioiden linkki on tämä uudistusohjelma, Uudistusohjelma ei ole pelkä teknistä uudistamista tai taloudellista uudistamista, vaan siihen kuuluu oikeusvaltioperiaate, johon kuuluu yhteiskunnan avoimuus ja ihmisoikeudet tai kansalaisoikeudet. Joten tarvitsemme laaja-alaisen käsityksen sitä, mitä uudistuksilla tarvataan, äh, tarkoitetaan. Energiayhteistyö sitten, se on hyvin tärkeää meille, mutta on tehtävä selväksi, että me päätämme, mistä energia tulee. On selvää, että Venäjä on pitkällä aikavälillä tärkeä energian toimittaja, mutta meidän täytyy pyrkiä energialähteiden ja yhteyksien moninaistamiseen. Kaasuputkia suljetaan. Ja meidän vuoropuhelumme Venäjän kanssa tulisi olla entistä avoimempaa ja vapaampaa ainakin meidän kannaltamme jotta emme olisi niin riippuvaisia Venäjästä. Sitten lopuksi olen varsin tyytyväinen kompromisseihin, joita tässä on tehty YTPn suhteen. Meidän tulee tässä pitää kiinni tästä rinnakkaislinjasta. Haluamme strategisen kumppanuuden Venäjän kanssa, mutta kriteerien tulee täyttyä ja Venäjän sisällä on useita elementtejä, jotka eivät tuo selkeitä uudistuksia esiin. Eli kansalaisvapauskysymykset, ihmisoikeuskysymykset, kaltaiset kysymykset täytyy saada tähän mukaan. Ja tietynlainen lainsäädäntö, joka koskee esimerkiksi kansalaisyhteiskuntaa, saattaa estää yhteistyön EUn kanssa, jos venäläisillä järjestöillä on esimerkiksi yhteyksiä EU-hun. He tietävät, kuinka tär- tärkeää tämä on, eikä tätä Venäjän lainsäädännöllä saada estää. Mutta Venäjä pyrkii kuitenkin usein haittaamaan yhteistyötä ja meidän täytyy tehdä selväksi se, että kumppanuus merkitsee myös kunnioitusta, ei pelkästään kansalaisyhteiskuntaa kohtaan, vaan kansalaisjärjestöjä. Ja pitää saada aikaan myönteisiä muutoksia. Mietintö ei siis ole kaiken kaikkiaan tai täysin myönteinen, mutta sen mukaan, mitä olen neuvottelijoilta kuullut. Olemme edelleen neuvotteluiden aivan alkuvaiheessa. Visa, äh, viisumin vapautus ja monet muut kysymykset ovat edelleen auki. Ja Venäjän vastaus moniin meidän tarjouksiimme ei ole ollut niin sanotusti kovinkaan vakuuttava. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että annoitte minulle aikaa esitellä tämän mietinnön. Nyt olen tietysti valmis lisäkeskusteluihin. Kiitos. Äh, Kiitos herra Svoboda. Rova Oman Reuter, hän on EPPn puolesta varjoesittelijä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää on Svoboda tästä ähm, mietintöehdotuksesta, joka mielestäni on hyvä. Minä hyväksyn sen rakenteen. Ja minusta on hyvä ajatus, että sitä ei tehdä liian pitkää, se siis pidetään riittävän lyhyenä. Ja näin voimme sitten tehdä yhteistyötä tämän asiankin puitteissa varjoesittelijöiden kanssa. Nyt on todellakin korkea aika sille, että saamme aikaiseksi kaiken kattavan puitteiston Euroopan unionin ja Venäjän välisille suhteille, sillä viime vuosien aikana yhteistyössä on tapahtunut paljon hyviä asioita ja vähemmän hyviä. Ja olen havainnut, että strateginen kumppanuus joka tässä sopimuksessa oli sisällä. Ja jota nyt viisi vuotta on jo kehitelty ja neuvoteltu ja on neuvoteltu uutta sopimusta, niin me emme ole päässeet oikeastaan eteenpäin. Ja se merkitsee myös sitä, että jos te huomautittekin, että meidän pitäisi nopeuttaa tätä prosessia, ja jos ei se onnistuu niin silloin meidän täytyy vain sanoa toisillemme, että me tarvitsemme jotain muuta. Hyvä puheenjohtaja, tämä uusi sopimus, sen täytyy keskittyä tulevaisuuteen, sillä Venäjähän on kerta kaikkiaan meidän suurin naapurimme. Sen pitää olla kunnianhimoinen, mutta tunnen Venäjän kollegoitamme. He haluavat kaiken erittäin yksityiskohtaisesti kirjata ylös. Ja minusta on tärkeää, että saadaan selkeitä sopimuksia, joita voidaan noudattaa. Ja minusta on tärkeää ottaa tämä esille silloin, kun puhutaan nimenomaan sopimuksesta Venäjän kanssa. Varsinkin vastavuoroisuus on tärkeä käsite näissä yhteyksissä. Jos se asetetaan keskiöön, niin silloin saadaan aikaiseksi. Näin on aiemmin tehty ja parlamentissakin asia on hyväksytty. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy saada Venäjän myös VTO-velvoitteita. Hyvä puheenjohtaja, se mitä tarvitsemme ovat sopimukset, ei pelkästään kaupan alalla, mutta edustaja Landsbergis, huu, edustaja Landsbergis, huhu, niin, no, hänellä on muuta puuhaa. Me tarvitsemme sopimuksia, ei siis pelkästään kaupan alalla, eikä taloudessa. Kahden minuutin kuluttua sanotte varmaankin tämän, koska ette kuuntele nyt. Mutta siis kaupan, e, talouden ja ö, energiapuolella tarvitsemme myös sopimuksia. Meidän täytyykin tätä riittävästi huomiota. Meidän täytyy pyhyä myös arvoista, normeista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, demokratiaperiaatteesta ja oikeusvaltioperiaatteesta. Se on kaikkein tärkeintä, jos halutaan saada aikaiseksi myös hyvä taloudellinen yhteistyö. Aivan kuten aiemmin todettiin, niin energiateema on yhä tärkeämpi ja keskeinen alue. Mm, olen aina huomannut, että tämä energia käsikirja, joka on sovittu, peruskirjasta on sovittu Venäjän kanssa, niin sitä ei enää löydykään tästä mietinnöstä. Sitä ehkä pitäisi vielä katsoa. Ja sitten jotta näitä yksittäisiä kohtia. Puhutte vertailukohdista assosiaatiosopimuksissa. Oletteko sitä mieltä, että assosiaatiosopimuksen se pitäisi olla olemassa vai onko kysymys tässä kumppanuudesta? Joka tapauksessa Tämä on kahdenvälinen asia, joten siihen täytyisi löytää joku ratkaisuja. Sitten tämä tulliunioni. Minä suhtaudun aika epäillen siihen, millä tavalla te olette tätä kuvailleet. Jos Venäjällä on tulliunioni Kazakstanin ja valko kanssa, että tuollaista kehystä voitaisiin soveltaa välittömästi myös meihin. Sitä kannattaisi ehkä vielä tarkastella. Sitten puheenjohtaja kollega Svoboda täällä tekstissä useissa kohdin mainitsee kansainväliset velvoitteet. Venäjän tulisi myös kantaa kansainvälinen vastuunsa, koska se on turvallisuusneuvoston jäsen. Sillä ei pelkästään ole velvollisuuksia, vaan myös vastuualueita. Hyvä puheenjohtaja. Nämä olivat jotakin lyhyitä kohtia ja yhdessä teidän kanssanne aiomme yrittää siellä täällä tätä tekstiä vielä hiukan tiukentaa. Ja yhdessä yritämme sitten saada sen myös lyhyeksi. Eli mitä EPP tulee, niin me teemme me kanssanne yhteistyötä, jotta voimme saada aikaiseksi selkeän, voimakkaan tekstin, joka sitä hyväksytään koko parlamentista. Ja se merkitsee sitä, että että meidän ei kannata tehdä mitään erillissopimuksia Venäjän kanssa, jos se kuitenkaan onnistu. Kiitos Rova Omen Ruiten. Ensiksi haluaisin tässä puolustaa Äh, edustajien yksinomaista oikeutta nukkumiseen. Sitten rouva Ojuland. Thank you, Chairman. Well, let me also say a couple of words about this uh, Kiitos. Uh, starting point. Haluaisin kiittää tästä aloitteesta. Tämä on oikein hyvä lähtökohta. Tämä on kattava ja se sisältää nämä tärkeimmät elementit kyllä. Nämä ovat juuri niitä asioita, joita meidän tulisi kahdenvälisissä suhteissamme Venäjään korostaa. Minusta on tärkeää korostaa tässä yhteydessä, että Venäjä ei ole ainoastaan meidän kumppanimme, vaan Venäjä on myös Euroopan neuvoston jäsen ja siitä tietysti myös seuraa tiettyjä velvoitteita ja muistakin kansainvälisistä organisaatioista. Muutaman huomautuksen haluaisin tässä esittää, ja nyt menen liian pitkälle yksityiskohtiin, mutta mitä kansalaisyhteiskuntaan tulee juuri siitä, mitä sitten jos ajatellaan lainsäädännön puutteita Venäjällä suhteessa kansalaisyhteiskuntaan, tämä on totta. Ja entistä vaikeampi on harjoittaa yhdistymisvapautta tai perustaa erilaisia organisaatioita Venäjällä. Ja minä olen tehnyt paljon yhteistyötä venäläisten kanssa. Meillä on ollut yhteyksiä kansalaisjärjestöihin ja opposition edustajiin Venäjällä, ja he ovat raportoineet meille vakavista vaikeuksista tällä saralla. Ja viimeiset uutiset ovat sitä, että kansalaisyhteiskunnan toimintaa todella rajoitetaan, ei ainoastaan lainsäädännöllisin keinoin, vaan myös propagandan keinoin. Kansalaisjärjestöjä kutsutaan länsimaisiksi vakoijiksi ja sen sellaista, ja tämä todella häiritsee ja haittaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan työskentelyä. Ja minusta on vaikeaa ymmärtää, että minkä takia tällaista propagandaa harjoitetaan ja mikä sen perimmäinen tavoite on, mikä tässä Kremlin äh, pointti tässä asiassa oikein on. Olen samaa mieltä myös tästä viisumivapausasiasta. Ja sitten tämä ehdotus, erityisesti mitä tulee lyhytaikaisiin matkoihin, tämä olisi tärkeä ele ei ainoastaan suhteessa kansalaisyhteiskuntaan, vaan myös opiskelijoihin, mutta myös, myös äh, liikematkustajiin. Venäjähän on liittymässä VTO ja pitäisi taata äh, toimintaedellytykset venäläisille, että tälläkin alueella voidaan tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä venäläisten kanssa ja voidaan sitten täyttää nämä roadmapin eri tavoitteet. Ja tätä korostan siksikin, että olen huomannut, että yhä useammat venäläiset bisnesmiehet etsivät kumppaneita, kumppaneita Euroopasta, pyrkivät, että, että bisnekset siirtyisivät Eurooppaan, jotta he voisivat paremmin matkustaa Euroopan jäsenmaihin tai EU-hun. Ja minusta nämä viisumirajoitteet ovat, ovat suuri este myös maiden kahdenvälisissä suhteissa. Siis kahdenvälisissä suhteissa tarkoitan ennen kaikkea kansalaisjärjestöjä ja, ja myös ihan tavallisia kansalaisia Venäjällä, joiden on vaikea päästä, päästä matkustamaan. Ja sitten tämä lahjonta-asia, tätä sivutaan tässä tekstissä, mutta haluaisin myös, myös ottaa tämän asian esille siitä näkökulmasta, että Venäjä on liittymässä VTOhon. Ja jos ajatellaan meidän yhteistyökumppaneitamme liikemaailmasta, kansalaisjärjestöistä ja oppositiosta, niin kaikki nämä tahot ovat raportoineet minulle, että lahjonta on hyvin tiukasti yhteydessä Kremliin ja me emme voi sulkea tältä tosiasialta silmiämme. Ja se, että Venäjä nyt liittyy VTO, niin sehän myös helpottaa korruptoituneen elinkeinoelämän toimintaa. Tällöin myös korruptoitunut liike-elämä pääsee käsiksi EU-hun ja länsimaailmaan yleensä, ja minusta tässä voitaisiin olla vielä selväsanaisempia, että linkitettäisiin tämä lahjonnan vastainen taistelu Venäjän liittymiseen VTOhon. ja lahjonta ja rahanpesu toimii täysin vapaasti Venäjällä. Äh, likaisella rahalla ostetaan kiinteistöjä ja niin edelleen. Tämä on asia, jota pitäisi korostaa enemmän, koska ei ole ollenkaan meidän intresseissämme, että tämä lahjonta saa näin vapaasti rehottaa, eikä se missään nimessä ole tavallisten venäläisten etujen mukaista. No tässä ihan muutama huomautus ja odotan innolla yhteistyötä sinun ja muiden varjoesittelyiden kanssa ja varmasti saamme oikein hyvän mietinnön aikaiseksi loppujen lopuksi. Kiitos seuraavaksi herra Schulz. On hyvä, että meillä on nyt mietintö luonnos edessämme ja tästä kiitän esittelijää ja toivon, että kun tästä keskustelemme, niin löydämme yhteisen nimittäjän. En ole kuitenkaan yhtä mieltä perusarviostanne siitä, että pieniä edistysaskeleita Venäjän kanssa on tapahtunut. Itse sanoisin, että tässä on menty lähinnä takapakkia ja haluaisin perustella tätä. Meillä ei ole strategista kumppanuutta ja olemme siitä nyt kauempana kuin koskaan. Meillä ei myöskään ole turvallisuuskumppanuutta esimerkiksi Syyria. Me olemme tässä todella kaukana toisistamme. Venäjä on tavallaan tällä hetkellä osasyyllinen tähän konfliktiin. Se avustaa tässä väkivallassa ja sillä on hyvin tuhoava asenne tässä Syyriakysymyksessä. Ja sama pätee Iranin ydinkonfliktiin. Siinäkään ei ole nähtävillä mitään strategista kumppanuutta. Ja sitten Naton ohjuskilpi kysymys Kaliningradissa. Ei tässäkään suhteessa voida luoda strategista kumppanuutta. Eikä tässä nyt saada mennä takaisin kohti kylmää sotaa. Tässä ensimmäinen kohta. Ja toiseksi emme saa antaa mahdollisuutta käydä keskusteluja tulliliitosta. Tämä on väärä käsite. Putin puhuu Euroasian unionista ja Venäjä on aina korostanut sitä, että se haluaa erityisaseman. Se ei halua olla muiden rinnalla, vaan se haluaa neuvotella suurvaltana EUn kanssa. Joten on aikamoinen temppu Putinilta, että hän haluaa olla valmis keskustelemaan Euro- Euroasian unionista EUn kanssa. Tähän meidän ei tulisi millään muotoa lähteä, jos EU lähtee neuvottelemaan, niin se tulisi neuvotella Venäjän ja Euroopan unionin kanssa erikseen. Ja sitten, kuten olen ennenkin sanonut, joulu- ja tammikuussa ja sen jälkeen protestoijat ovat nähneet, että heidän vapauksiaan on rajoitettu. Nyt Duumassa todella vauhdilla viedään läpi erilaisia esimerkiksi kokoontumisvapautta rajoittavia lakeja. Ensimmäinen käsittely on ollut viikko sitten ja toinen ja kolmas käsittely on todella tulossa aivan pian. Eli voitte kuvitella, minkälainen tilanne on esimerkiksi ulkomaalaistenkin kohdalla Venäjällä. Ja myös parlamentin jäsen, joka tämän toi esiin, on sanonut aivan selvästi, että tässä on tapahtunut toimia, jotka myös haittaavat Venäjän kuvaa ulkomailla. Esimerkiksi Golos oli tällainen tapahtuma, tällainen tapaus. Monet kansalaisjärjestöt eivät saa rahoitusta, vaan joutuvat pyytämään sitä ulkomailta. Niiden toiminta on hyvin vaikeaa. Ja to, sama pätee internetin koskevia lakeja, joita on käsittelyssä. Internetvapauksia ollaan rajoittamassa. Tässä taistellaan tietysti myös pornografia vastaan, mutta tässä toimitaan venäläisellä tavalla hyvin laaja-alaisesti. Ja Magnitskin tapaus, pelottelumetodit, niitä käytetään edelleen, vaikka tilanne ja tapaus on edelleen auki. Novaya Gazetan päätoimittaja on kaapattu ja tässä on syytetty aivan vääriä tahoja. Tämä on pöyristyttävä ja tämä osoittaa, miten tämä järjestelmä toimii ja kuinka tässä, kuten Magnitskin tapauksessa, todella pelotellaan kansalaisyhteiskuntaa. Kriittisen vuoropuhelun tulisi olla totuudenmukaista. Ei ole oikein, että sanomme, että Venäjällä on tapahtunut edistystä, kun valitettavasti tilanne on aivan päinvastainen. Danke, Vorsitzender. Auch ich möchte mich beim Kiitos, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittelijä Svobodaa kiittää lämpimästi tästä päätöslauselman luonnoksesta tai mietintöluonnoksesta. Tämä on erittäin hyvä keskustelun pohja. Rova Roiten on puhunut tästä strategisesta kumppanuudesta, että sitä ei voidakaan saavuttaa niin nopeasti ja että tässä asiassa nyt ei niin edetä kuin on ehkä suunniteltu ja tämä herättää kysymyksen, että miksi ei. Ja tässä luonnoksessa on itsessään eh, joitakin vastauselementtejä tähän miksi ei kysymykseen. Tässä e-kohdassa todetaan, että Euroopan unioni on edelleen sitoutunut syventämään suhteitaan Venäjään yhteisten etujen pohjalta ja sen sitoumuksen pohjalta, että pidetään kiinni universaaleista arvoista ja periaatteista. Me emme ehkä tarpeeksi ponnekkaasti tuo omia arvojamme ja periaatteita esille. Kumppanuus oli se sitten strategista tai mitä tahansa, vaikka kaikkea yhdessä, niin kun kumppanuudesta on kyse ja ajatellaan kahdenvälisiä suhteita EUn ja bilateraalisia ja Venäjän federaation välillä, niin kyllä molempia osapuolia tulee kunnioittaa. Kahdessa seuraavassa kohdassa N ja O sitten todetaan, mistä nämä yhteiset edut mahdollisesti syntyvät. Ydinaseiden vastainen taistelu, terrorismin vastainen taistelu, konfliktin rauhanomainen ratkaisu, energiakysymykset, arktinen ulottuvuus, ilmastonmuutos ja köyhyyden torjuminen. Ja sitten taloudellista yhteistyötä korostetaan seuraavassa kohdassa. Ja tämähän tekee selväksi sen, että tässä pitäisi antaa suosituksia neuvostolle, komissiolle, tai näitä suosituksia ei pitäisi aliarvioida, joita neuvostolta, komissiolta ja ulkoasian hallinnolta tulee. Mitä kaikkia, kaikkea kahdenväliset suhteet sisältävät? Ja tämä mietintöluonnos voi hyvin kattaa näitä asioita. Se voi olla hyvin tavoitehakuinen ja tällä tavoin sitten neuvotteluvaltuutus tai pikemminkin suositus neuvotteluiden jatkamiseksi voidaan tästä saada esiin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että Venäjän federaatio on tärkeä kumppani, ei tulli, eikä, tulli, eikä tämä tulliunioni. Ja toiseksi täytyy tehdä selväksi se, mitä odotamme Venäjältä. Odotamme, että me tai että Venäjä suhtautuu tietyllä tavalla tähän tulliunioniin. Jos ajatellaan että tarkoitus on vahvistaa tulevia yhteistyösuhteita ja tällöin molempien osapuolten edut täytyy ottaa huomioon ja miettiä, mitä yhteneväisyyksiä meillä on. Yksi asia tästä kokonaan puuttuu. Kulttuuri, tiede, tutkimus, nämä asiat, kyllä näitäkin tulee korostaa. On, ovatko nämä sitten sellaisia alueita, joilla haluamme strategista kumppanuutta vahvistaa? Miksipä ei? Kuten kollega Schulz sanoi, niin suurta kritiikkiä voitaisiin kohdistaa ei ainoastaan tähän kansalaisjärjestölainsäädäntöön tai yhdistymisvapausasioihin. Ja tämän lisäksi voidaan, voitaisiin kyllä ottaa kantaa näihin ihmisoikeuskysymyksiin. Haluamme oikeusjärjestelmän, joka on avoin ja läpinäkyvä ja että, että tässä luodaan oikeudenmukainen oikeusjärjestelmä Venäjälle. Minä olen myös hyvin tyytyväinen tähän esittelyiden väliseen hyvään yhteistyöhön ja uskon, että saamme oikein hyvän mietinnön aikaiseksi, jota voidaan käyttää sitten suosituksena neuvostolle ja komissiolle. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava edustaja. Ehkä voisitte puhua hiukan lyhyemmin kuin edelliset puhujat. Kaksi minuuttia. No sepä harmi. Olisin halunnut puhua pidempään, mutta ei kai tässä muu auta. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää. Svoboda on tehnyt tässä erinomaista työtä ja uskon, että tämä on hyvä pohja jatkotyölle. Ja todella hänellä on suuri urakka edessään. Tarkistuksia tulee varmasti yli tuhat. Ensinnäkin kansainvälisen kaupan lausunnonlaatijana haluaisin sanoa, että varmasti tulen laatimaan lisää tarkistuksia. Sanoisin, että tarvitsemme kauppaa ja investointeja koskevan sitovan sopimuksen. Olen ollut puuta, puutavaraa ja raaka-aineita koskevassa asiassa intessa. esittelijänä. Se on tärkeä kysymys ja samoin tuoteväärännökset ja teolliset tekijän oikeudet. Nämä ovat kansainvälistä kauppaa koskevia tärkeitä kysymyksiä. Meillä on myös muita, esimerkiksi energian toimitukseen Puolaan, Baltian maihin, Tsekin tasavaltaan ja Slovakian liittyviä kysymyksiä ja No, minulla on vain kaksi minuuttia aikaa, joten täytyy puhua nopeasti, mutta meidän täytyy ottaa huomioon nämä erot ja ymmärtää historiaa. Ja ehdottaisin tällaista pysyvää historiaa käsittelevää ryhmää, koska tämä on hyvin tärkeää. Salkaa minun nyt sanoa sananen viisumeista. En ole yhtä optimistinen kuin kollega Ojuland koskien viisumeita. Meidän tulisi ensinnäkin arvioida viisumin helpotusjärjestelmää ja kantaamme uudelleen. Meidän täytyy katsoa, mikä on ensinnäkin hyväksi meille. Venäläiset liikemiehet ovat hyvin mielenkiintoinen ryhmä. Enkä tiedä, olisiko viisumihelpotukset heille meidän kannaltamme hyvä asia. Eli meidän tulisi katsoa, mitä nämä ensimmäiset viisumihelpotusvuodot ovat tuoneet tullessaan. Pitäisi pyytää tätä komissiota ja sen Schulzin kanssa olimme Venäjällä valtuuskuntamatkalla. En nyt lähde toistamaan sitä, mitä hän sanoi, mutta olen hänen kanssaan tässä asiassa täysin samoilla linjoilla. Ja vielä viisumeista meidän täytyy ottaa huomioon viisumivapaus koko alueelle, ei pelkästään Venäjälle. Olisi hyvin huono asia, jos Abhasia, Abhasia ja Etelä-Ossetia tässä kävisi niin, että Venäjä saisi viisumivapauden, mutta mm, Georgia ei. Joten meidän täytyy ottaa myös tämä näkökulma huomioon. Hannes, tässä totesi, että mietintö ehkä ole niin myönteinen kuin jotkut toivovat. Vien tämän lauseni vielä loppuun. Meidän täytyy olla objektiivisia ja meidän täytyy välttää kaksinaisstandardeja. Ja Venäjän pitää suhtautua ja siihen pitää, sitä pitää lähestyä samoin standardein kuin Georgian ja Azerbaidžanin, koska ihmisoikeustilanteen heikkeneminen Venäjällä on aivan ilmiselvää. ja tämän vastaiset ryhmittymät ovat vahvistuneet. Tässä kaikki, mitä voin tällä erää sanoa. No, pidän äh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollega Svobodaa siitä, että hän on valmistellut hyvän pohjan tälle päätöslauselmalle. Kuten totesitte, kumppanuuden luonne on yhä edelleen avoin ja strategisen kumppanuuden ehtoja ei vielä ole täytetty. Tämä on kai se oleellinen kohta tässä päätösosumassamme. Ja aivan kuten mainittiin, valitettavasti tässä vielä vähän tuntuu kylmän sodan muistojakin ilmassa. Yksi kysymys minulle on ensimmäiseltä sivulta kohdasta B jossa todetaan, että EU ja Venäjä ovat riippuvaisia toisistaan sekä taloudellisesti että poliittisesti. Minä vain mietin, että miksi tämä sana poliittinen tässä on, sillä poliittiset järjestelmämme ovat niin kovasti erilaisia. Poliittinen sana voitaisiin ymmärtää toisella tavalla. Ja ehkäpä olisi helpompaa olla mainitsematta sitä. Toinen ajatus koskee sitä, että meidän ehkä kannattaa olla konkreettisempia sen suhteen, miten käyttää tätä nykyaikaistamissanaa. Siinä ikään kuin toistellaan sitä, mikä 25 vuotta sitten oli voimassa perestroikan aikaan. Sehän ilmaisi, minkälainen todellinen, totaalinen taloudellinen yhteiskunnan kriisi Neuvostoliitossa oli. Nykyaikaistaminen on aika laaja käsite, ja jos sitä käytetään, niin Meidän tulisi pyrkiä laittamaan siihen enemmän substanssia sen suhteen, miten me sen ymmärrämme. Nämä ehdollisuuselementit rohkaisevat minua tässä luonnoksessa. Minusta ne ovat hyvä pohja realistiselle ja konstruktiiviselle rakentavalle tavalle toimia Esimerkiksi VTO-säännösten seuraaminen on yksi näistä ehdoista. Tai kun esimerkiksi tämä sitova kohta, joka koskee energiaa, ihmisoikeusdialogi, lisäsopimukset, jotka sisällyttäisivät ihmisoikeuslausekkeet tähän mukaan ja sitten siihen vertailukohtien Lopuksi haluaisin lisätä kaksi kohtaa, josta ensimmäinen on se, millä tavalla läntiset yritykset ja investoinnit voivat toimia Venäjällä. Avoimuuskysymykset ja vastavuoroisuus. Koska tämä suoraan liittyy korruptioon. Tuloksena usein on se, että länsimaiset yritykset joutua sopeutumaan venäläiseen tilanteeseen ja olemaan mukana jonkunnäköisessä korruptiossa. Ja toinen viesti, jonka voimme välittää, on se, että pyydämme Venäjä kunnioittamaan naapurinsa oikeuksia itsenäisessä päätöksenteossa. Viime viikolla keskustelimme Georgiasta ja siitä, millä tavalla se sitoutuu venäläisiin päätöksiin. Ja yksi kaikkein heikoimmista kohdista on ehkä se, että EU ei ole miltei neljän vuoden ajan kyennyt vakuuttamaan Venäjää siitä, että se noudattaisi täysin EU-Venäjän sopimusta vuodelta 2008, sen elokuusta, jossa kysymys on sotatoimien lakkauttamisesta Georgia-alueella. EUn tarkkailijoita ei edelleenkään päästetä tietylle alueelle Ja kyllä tämä on aika nöyryttävää EUlle. Eikä se suinkaan nosteta luottamusta tehokkaaseen ulkopolitiikkaan. Kiitoksia. Uh, thank you, uh, President, and my congratulations. Kiitos puheenjohtaja ja onnitteluni herra Svobodalle. Äh, tietysti Itävalta oli yksi harvoista maista, joista Venäjä vetäytyi sotilaallisesti. No minä muutama vuosi sitten olin mukana tässä Venäjä-yhteistyössä, jolloin Berlusconi sitten puhui ohi suunsa ja lupaili Venäjälle EU-jäsenyyttä ja silloin Venäjä, venäläinen tuttavani sanoi minulle, että Venäjä ei liity minkään, mihinkään unioneihin, vaan luo omat liittonsa itse. Ja tämähän on nyt nähtävissä esimerkiksi Kazakstanissa ja Euraasian unionissa. Ja minä olen ollut suuri ihailija Venäjän kulttuuria ja ihmisiä ja taidetta kohtaan. Ja jos nyt Venäjää pidetään kumppanina aivan kuten Kiinaakin, koska intressit ovat yhtenevät, niin nyt ajatellaan Syyriaa ja Ananin suunnitelmaa, ydinaseiden vastaista taistelua, Pohjois-Korean, Venäjä, Pohjois-Korean tilannetta ja Serbian tilannetta. En tiedä, miten muissa maissa, mutta ainakin Venäjä, Venäjän kaasua tarvitaan Saksassa ja Keski-Aasian tasavallat usein taistelevat EUn huomiosta, joten minulla on se perusnäkemys, että Venäjä on hyvin epä äh, varma kumppani, mitä tulee perusihmisoikeuksiin. Ja tässä, kuten herra, tai täällä todettiin, niin Venäjä on useiden kansainvälisten organisaatioiden jäsen, ja se jäsenyys muun muassa Euroopan neuvostossa kyllä murentaa Euroopan neuvoston arvovaltaa. Ei minulla ole mitään harhakuvitelmia. On selvää, että Venäjä näkee maailman hyvin eri tavalla kuin me se näkee maailman nollasummapelinä ja valtapelinä, niin se ei, ei pidä perusarvoja ja vapauksia kovin suuressa arvossa. No jos kaikki tämä hyväksytään, niin totta kai sitten voidaan tehdä bisnestä Venäjän kanssa ja se lienee tämän harjoituksen tavoite. En usko, että mitkään lausekkeet, jotka liittyvät demokratiaan, avoimuuteen, oikeuslaitokseen ja ihmisoikeuksiin, nämä nyt ovat tällaista meikkausta ja ne eivät välttämättä johda mihinkään konkreettiseen. Kaikilla muilla kansainvälisillä foorumeilla Venäjä on kuullut nämä samat sanat. Ne haudataan saman tien maton alle. Äh, meidän ei tule elätellä harhakuvitelmia. En usko, että että Venäjä näitä täyttää, mutta toisaalta Venäjä tietysti tarvitsee meitä ja me tarvitsemme Venäjää, joten kyllä tämä kansainvälinen teatteri saa jatkua. Uh, thank you, Chairman. Uh, the initial remarks of Mr. Svoboda uh, today were indeed... Tämä sopimus on tietysti meille merkittävä. Ja sillä on perustavanlaatuinen merkitys. Jos uskomme edistykseen ja tehtävämme tehdä maailmasta parempi paikka, jos me vielä uskomme siihen, niin emme voi vain korostaa, aivan kuten edustaja Svoboda jo mainitsi, strategista kumppanuutta ja sen tarvetta, jos meillä ei ole samoja arvoja. jos meillä on tässä valtio, joka tekee maailmasta vain huonomman. Tässä mainittiin naapurialueiden, sotilaan välitulo naapurialueilla. Sillä tavalla maailmaa ei tehdä paremmaksi. Eli kaikki kohdat eivät ole sillä tavalla relevantteja. Johdatus kappale A esimerkiksi uudesta strategisesta kumppanuudesta. Haluaisin muotoilla sen toiveeksi strategisesta kumppanuudesta. Me haluaisimme, että meillä olisi strateginen kumppani kaikissa perustuvatuissa kysymyksissä. Ja me työskentelemme sen eteen. Mutta emme sitten sanoisi sellaista, mikä ei ole realistista. Ja sitten taas kohta N tuolta suluista jossa puhutaan siitä, että vielä eteenpäin strategista kumppanuutta. Minä sanoisin, viedään eteenpäin positiivista kumppanuutta. Eikä mitään väärinkäytöksiä, me emme siinä voi olla kumppaneita. Ja sitten luettelo näistä alueista. Rauhanomainen konfliktien ratkaisu. E, e, siinä ei ole mitään kumppanuutta. Ei Venäjä ole kiinnostunut rauhanomaisista konfliktien ratkaisusta Kaukasuksen alueella. Kansainvälisen rauhan pitäisi olla meidän yhteinen tehtävämme Venäjän kanssa, mutta valitettavasti se ei sitä ole. Eli meidän pitäisi tässä asiakirjassa vaatia sitä, ja se mikä vielä ei ole otettu tässä esille, on täytäntöönpano. Esimerkiksi EU-Venäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano, joka koskee sitä, että päästäisiin ennen vuoden 2008 sotaedeltäviin tilanteeseen. Sitä ei ole edelleenkään täytäntöönpantu, varsinkin kun tarkastellaan EUn johdonmukaista kantaa ja asemaa, jonka nyt vasemmistomme jostain syystä kiista Venäjän miehittämiin ja valloittamiin alueisiin. Tämä ohjelma on olemassa. Emme me voi siitä vaieta. Sitten on tämä luottamuskysymys. Oikeudenmukaisuus pankki- ja investointipolitiikassa tähän mennessä tulevaisuudessa. ja että taloudellista yhteistyötä ei käytetä poliittisena aseena. Eli nyt kannattaa työstää näitä tarkistuksia. Olen varma siitä, että monet meistä näin tekevätkin. Hvala eh, za soli... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän eh, svoboda tästä hyvin vakaasta ja hyvästä ehdotuksesta ja sen hengestä. Pari vuotta sitten olin optimistisempi, kun olimme päässeet venäläisten kumppaneiden kanssa yksimielisyyteen siitä, että tässä ei olisi kyse ainoastaan teknisestä nykyaikaistamisesta, vaan siitä, että koko yhteiskuntaa todella uudistettaisiin. Ja silloin olin toiveikas sen suhteen, että aloittaisimme todelliset strategiset keskustelut. Mutta nyt on jo kauan ollut niin, että tähän suuntaan ei enää mennä. Olen tarkastellut esimerkiksi sitä lainsäädäntöä, joka koskee Duumassa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyä ulkomaalaisten toimijoiden lainsäädäntöä. Ja tämä on todella erilainen lainsäädäntö verrattuna siihen, minkälaisena me pidämme vapaata yhteiskuntaa. Ja tämä tulee polarisoimaan Venäjän yhteiskuntaa entisestään – Ähm, ulkomaalaisten agenttien tulisi kirjautua ylös oma jos he eivät näin tee, niin silloin heitä kohtaa erilaiset sanktiot. Näin olen lukenut. Olen yhtä mieltä Omen Ratonin kanssa siitä, että tämän mietinnön tulisi olla naseva ja lyhyt. Emme me voi mietintöön luetella kaikkia mahdollisia kysymyksiä, jotka eivät ole mitenkään realistisia, vaan keskittyä tärkeimpiin asioihin, joiden perustalle voidaan luoda strateginen kumppanuus. Ihmisoikeudet ja muut ovat tällaisia. Eli ehdotan rakentavaa ja vakavasti otettavaa työtapaa. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm just... Kiitos, puheenjohtaja. Minä puhun ulkosuhdehallinnon puolesta ja kerron, miten me näemme tämän sopimuksen. Me olemme saavuttaneet yhteistyötä monella alalla, erityisesti taloudessa, mutta on yksi ala, jossa ei ole saavutettu edistystä, kauppa- ja investointiluku ja tämä sisältää myös sopimuksen energia-asioista. Nyt me tarvitsemme merkittävän kauppa- ja investoinnit luvun, mikäli haluamme saada aikaiseksi sopimuksen, joka kattaa kaikki alat suhteessamme Venäjään. Kun olemme keskustelleet venäläisten kanssa, olemme havainneet, että ensimmäinen tärkeä askel on jo otettu, kun tänään Duuma on hyväksynyt Venäjän liittymisen VTOhon. Ottaen huomioon EUn ja Venäjän välisten kauppasuhteiden tärkeyden, meidän täytyy mennä vielä tätäkin pidemmälle. Venäjä tällä hetkellä väittää, että toimivaltuuksia on siirretty tulliunionille, eikä se voi ylittää näitä valtuuksia erityisesti liittyessään VTOhon. Ja me olemme tehneet yhteistyötä Venäjän kanssa – jotta löytäisimme ratkaisun tähän keskeiseen kysymykseen ja olemme kertoneet venäläisille myös korkeimmalla tasolla, että meidän valtuutuksemme on neuvotella sopimus Venäjän kanssa, ei tulliunionin kanssa. Ja tällä tiellä jatkamme ja toivomme, että saamme tämän sopimuksen loppuun saatetuksi. Haluaisin vielä korostaa ihmisoikeuksien merkitystä ja kansalaisjärjestöjen toiminnan mahdollistamista. Meillä on, oli keskustelu tästä asiasta tänään tässä talossa venäläisen parlamenttiryhmän kanssa. Ja me olemme huolestuneita siitä, että, että kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä heikennetään vasta vastikään hyväksytyllä lainsäädännöllä ja myös tulevaisuudessa mahdollisesti hyväksyttävällä lainsäädännöllä, erityisesti se kansalaisjärjestölaki, joka täälläkin on mainittu. Ja sanottakoon vielä, että korkea edustaja on ilmaissut huolestuneisuutensa myös tästä asiasta sekä lainsäädännöstä mukaan lukien kansalaisjärjestölaki ja olemme keskustelleet hallituksen ja Duuman edustajien kanssa juuri näistä ongelmista, koska me pidämme hyvin suurina niitä ongelmia, joita syntyy, jos kansalaisjärjestö laki sellaisenaan hyväksytään. No tässä oikeastaan kaikki minun osaltani, kiitos. Ja siis sitten lopuksi annan puheenvuoro vielä herra Svobodalle. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin nyt puhua selvästi. Jos luomme Venäjän kanssa uuden sopimuksen, niin sillä täytyy olla tietty lisäarvo en ole sitä mieltä, että tämä sopimus tulee saada hinnalla millä hyvänsä, vaan ainoastaan jos siitä on lisäarvoa. Ja toiseksi, en ole ymmärtänyt erästä asiaa. Sanoin selvästi, että tällä hetkellä strategisen kumppanuuden kriteerit eivät täyty. Aivan selvästi tämän sanoin. Me toivomme sitä, mutta tällä hetkellä on useita asioita, jotka eivät tässä, tältä osin toteudu. Ja tämän halusin selvästi sanoa. Ja sitten joitakin asioita. Assosiaatio, jatkosopimus. Tässä on virhe ja tämä muutetaan sen mukaisesti, mitä Omer Rauten totesi. Magnitskin tapaus on tästä otettu tarkoituksella pois. En halunnut sitä tässä pitää, siksi se ei tässä ole. Kolmanneksi, tulli, unioni, tästäkin mietinnössäni puhun selkeästi. Me puhumme Venäjän kanssa, neuvottelemme Venäjän kanssa, emme tulli unionin. Ja se, mitä ulkosuhdehallinto sanoo, on aivan selvää puhetta. Ja sitten tutkimus, kysymykset, niistäkin aivan oikein täällä puhuttiin. Viisumi kysymykset. On totta, että meidän täytyy keskustella ja neuvotella myös Georgian kanssa. Ja emme voi todella tässä keskustella näistä kysymyksistä pelkästään Venäjän kanssa. Mitä tulee sitten kahdenväliseen riippuvuuteen poliittisesti niin, ja taloudellisesti? Meillä on taloudellista yhteistyötä, sitä tulisi saada aikaan. Varmasti tätä asiaa koskevia kysymyksiä voidaan muotoilla selkeämmin. sitten tämä nykyaikaistaminen. Kuten tekstissä sanotaan, tämä ei ole ainoastaan taloudellista nykyaikaistamista, vaan tähän liittyy myös muita näkökohtia. Olen avoin myös uusille muotoiluille. Ja sitten naapurimaiden oikeus päämäärätä omista asioista. Tämä on mainittu tekstissä. Me toivomme naapureiden välistä yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta naapure, naapurimailla pitää olla oikeus päättää, minkälaista tämä yhteistyö on. Olen avoin erilaisille tarkistuksille ja keskusteluille varjostelijoiden kanssa, mutta haluan vielä todeta, että ihmisoikeuskysymykset ovat viesti neuvottelijoille ihmisoikeuskysymykset, kansalaisjärjestöt, kysymykset, niillä tulee olemaan todennäköisesti entistä suurempi rooli, jos niissä halutaan vastaan. On kysymyksiä, joita en edes mainitse, kuten investoinnit, nehän mainitaan tekstissä. On asioita, joita parlamenttien sopimuksen osalta voi hyväksyä, ja siksi on hyvin tärkeää, että tässä ei laadita mitään pelkkää toivomuslistaa, jossa ovat mukana kaikki mahdolliset kysymykset, vaan meidän pitää pyrkiä siihen, että neuvottelijat tietävät, mitkä ovat lähtökohdat, jotta sopimukseen ylipäätään voidaan päästä. Meidän tulisi mietinnön kautta sanoa hyvin selkeästi, että jos neuvottelette, niin neuvotelkaa niin, että mukana ovat olennaiset asiat. Muuten parlamentti ei voi tukea sopimusta. Tämä on viesti ja mekanismi, jonka voimme saattaa alulle. Tässä tarkkaan tuodaan esiin ne ehdot, joiden tulee täyttää, jotta sopimus voisi toteutua. On hyvä, jos sopimus saadaan aikaan, mutta mikä tahansa sopimus ei meille kelpaa, eikä sopimusta tule solmia hinnalla millä hyvänsä. Tässä on nyt jäänyt odottelemaan tarkistuksia. Kiitos. Deadline No niin, 5. syyskuuta mennessä pitää toimittaa tarkistukset, eli kesäloma voidaan hyvin käyttää näiden miettimiseen. Sitten 11.10. tästä äänestetään. Näin tehdään, se on hyväksytty. Sitten esityslistan kohta 22, tämä Magnitski-tapaus. Rova Ojuland kertoo asiasta lisää. That we are all warmed. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Eiköhän tässä nyt olla lämmitelty riittävästi Venäjä-aiheella, joten jatkan samasta. Hieno juttu, että näitä kahta asiaa käsitellään peräkkäin tänään. Käsittääkseni meidän tulisi pitää tätä asiakirjaa ei liian kapealaisena, vaan sanoisin, että sitä tulisi tarkastella ikään kuin laajempana lähestymistapana EUn puolelta. Käsittääkseni se välittää aika tärkeä viesti Venäjän kumppaneillemme, että me emme halua rahanpesua EU-alueella, me emme halua korruptoitunutta rahaa investoitavan tänne kiinteistöihin tai muuhun. Emmekä halua niitä ihmisiä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia, tappavat ihmisiä Venäjän oikeusjärjestelmässä. Emme halua heidän tulevan EUn alueelle. Ihan lyhyesti haluaisin muistuttaa siitä, että vuonna 2010, kun Euroopan parlamentti äänesti vuosittaisen ihmisoikeuskertomuksen puolesta, niin jo tuolloin meillä oli tämä Magnitski luettelo 60 ihmisestä, jotka olivat syyllisiä hänen kuolemaansa pidätettynä. Me äänestimme puolesta, ehdotimme neuvostolle sitä, että se ryhtyisi keskustelemaan täytäntöönpanemaan viisumisanktioita näitä 60 ihmistä vastaan. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ollut tuolloin. Tässä välissä viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun kaikki olemme saaneet todistaa sitä, että korruptio Venäjän federaatiossa ei ole suinkaan vähentynyt, vaan päinvastoin ihmisoikeus rikkomukset ovat vain kasvamaan päin. Ja siitä syystä tämä kysymys ja ihan konkreettisesti Sergei Magnitskin perhe, perheeseen kohdistunut äh, häirintä, varsinkin hänen äitiinsä, on johtanut siihen, että kyseessä on erittäin hyvä aika nyt käsitellä näitä ja ke- ke- varsinkin kun keskustelemme viisumisanktioiden käyttöönotosta konkreettisesti niitä ihmisiä vastaan, jotka ovat syyllistyneet hänen kuolemaansa sen sijaan, että että he saavat ylennyksiä tuolla Venäjän federaatiossa, he tulisi todella tuntea nämä sanktiot EUn puolelta, mukaan lukien sanktiot, jotka kohdistuvat heidän varoihinsa EU-alueella. Myöskin tämä luonnos ehdottaa neuvostolle sitä, että se huolehtii siitä, että ihmisoikeusrikkomukset Venäjällä ovat, tai että se näkee, että ihmisoikeusrikkomukset Venäjällä ovat erittäin laaja-alaisia. Meidän tulisi olla valmiita erittäin hyviä lähteiden pohjalta ottamaan käyttöön rajoittavia menettelyitä niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin Venäjällä. Vielä yksi näkökohta, jota ei suinkaan tulisi aliarvioida, on se, että Yhdysvaltain kongressissa Magnitski lainsäädännöstä on äänestetty jo molemmissa ulkoisen valiokunnissa. Ja nyt se ollaan viemässä täysistuntoon, jotta voitaisiin korvata Jackson Manic muutosehdotus Magnitski lainsäädännöllä. Varsinkin kun puhutaan varojen jäädyttämisestä Yhdysvaltain pankissa, niin kyseessä on aika selvä tilanne ja varmasti myöskin EU-pankit, jotka ovat kumppanuspankkeja Yhdysvaltojen kanssa, eivät voi välttää sitä, että jotka täytäntöön panisi samankaltaisia varojen sanktioita. Kaksi viikkoa sitten kävin Washingtonissa tapaamassa kollegoita senaatissa, jotka osallistuvat molempien puolueiden toimesta, demokratia- ja konservatiivien toimesta. Ja täytyy kyllä todeta, että meillä oli erittäin kattava keskustelu kumppanuudesta Venäjän federaation kanssa, arvoista, yhteisistä huolenaiheista – ja kun olemme transatlanttisia kumppaneita Yhdysvaltojen kanssa, niin meidän täytyisi jakaa nämä arvot silloin, kun on kysymys siitä, että pyrimme parantamaan suhteita Venäjän federaation kanssa. Jään odottelemaan keskustelua. Ja meidän tulisi edetä tämän mietintöluonnoksen puitteissa sitten syyskuussa ja keskustella syyskuussa vielä yhdessä AFET-kokouksessa. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. El señor Kiitos. Protasevich on ryhmämme varjo. Esittelee hän pyytänyt minua tuomaan esiin lausuntonsa. Hän kannattaa tätä suositus, suositusta Me olemme Estelen kanssa yhtä mieltä monelta osin asiasta tässä keskustelemme, mutta ehkä olisi kuitenkin mielenkiintoista ottaa huomioon vielä jotakin mahdollisia lisäyksiä. Erityisesti kappaleeseen yksi liittyen. Siinä puhutaan track tapauksista Tähän voitaisiin ehkä lisätä mahdollinen kohta D, niin että voitaisiin pyytää, että venäläis viranomaiset muuttaisivat oikeusjärjestelmänsä. Ja sitten hän haluaa tuoda esiin varauksiaan liittyen toisen kappaleen viimeisen virkkeeseen, jossa puhutaan rajoittavien keinojen käytönotosta rikosten tekijöiden kohdalla. Ehkä tästä pitäisi saada hieman lisäselvitystä. Ja nyt kun olemme keskustelleet Venäjästä, ehkä tässä pitäisi ottaa käyttöön entistä enemmän ehdollisuutta, nyt kun keskustelemme ihmisoikeuksista. Ja tällainen linkki tulisi todella tehdä. Svobodan pitäisi tehdä ja olisi johdonmukaista käyttää sitä erityisesti tässä konkreettisessa tapauksessa. Ja lopuksi Tässä suosituksessa neuvostolle ehkä pitäisi muuttaa järjestystä ja vaihtaa kohtien yksi ja kaksi paikkaa keskenään. En halua puhua tämän pidempään puheenjohtaja. Sanon vain, että Protasievicin puolesta totean, että ryhmämme voi tätä suurin piirtein kaikilta osin tukea. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Kiitos Kristiina Ojulandille tästä hyvin hyvästä aloitteesta. Hän on ollut hyvin päättäväinen. Euroopan parlamentti on päätöslauselmia aiheesta tehnyt, joissa on otettu kantaa juuri näihin matkustuskieltoihin. Tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ehkä pitäisi myös pitää huolta siitä, että, että koko parlamentti tähän yhtyy. Tämä itse Magnitskin tapaus ei ole mikään yksittäistapaus, vaan se on vain ääriesimerkki siitä, kuinka uhattuina ihmiset ovat, jos he taistelevat, nousevat taistoon lahjontaa vastaan ja korruptiota vastaan. Meidän tulisi muistaa näitä aikaisempiakin tapauksia, Aleksander Lebedevin eh, liiketilojen tutkinta ja sitten journalisti Sokolovin ja Novaja Gazetan varapäätoimittaja, varapääjohtaja ja niin edelleen. Heidät hän vietiin metsään ja sitten joutuivat todella uhkasivat teloituksella, mikäli ei, ei suostuttaisi vaatimuksiin. Nämä ovat aivan uskomattomia tarinoita, mutta tämä on todellinen todellisuus tällä hetkellä. Ja juuri Magnitski hän todella teloitettiin vankilassa. Tämä on aivan ääriesimerkki tietysti ja nyt täytyy kyllä Euroopan unioninkin ryhtyä toimenpiteisiin. Me olemme tarpeeksi kauan katsoneet tätä läpi sormien. Me olemme antaneet Venäjän viranomaisille tilaisuuden tutkia riippumattomasti ja puolueettomasti näitä tapauksia. Näin ei ole tapahtunut. Ja juuri Magnitskin tapauksessa Venäjä ei ole toiminut asianmukaisesti ja tässä postuumisti jopa Venäjä on syy, anteeksi, Magnitskia on syytetty Venäjän taholta ja tämä on todella mahdotonta hyväksyä. Nyt tälle, tälle touhulle täytyy saada loppu. Thank you very much. I'd like to... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää tästä aloitteesta. Tämä on todella ajan hermolla. Nyt meidän täytyy vihdoin tehdä jotakin näiden asioiden suhteen, kuten tässä nyt on todettu. Viimeisen kahden vuoden aikana näitä ihmisoikeusloukkauksia on ollut todella paljon. Niiden määrä on vain lisääntynyt, korruptio on lisääntynyt. Nyt tälle pelille täytyy tehdä loppu me voimme aloittaa hyvin tästä Magnitskin tapauksesta, se on hyvin dokumentoitu, mutta on myös paljon muitakin vastaavia tapauksia, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Ja pienin poliittinen juttu, jonka voimme tehdä, jolla on myös mahdollisuus tuottaa lisäarvoa, positiivista sellaista, jolla voidaan ehkä vaikuttaa Venäjän hallintoon, jotta se uudistaisi oikeusjärjestelmänsä avoimemmaksi. Tämä on mahdollinen työkalu. Tämä on hyvä esimerkki siitä ehdollisuudesta, jota tarvitsemme kahdenvälisiin suhteisiimme. Ja toivon, että voimme seurata Amerikan kongressin valitsemalla tiellä tässä asiassa. Jos me tässä onnistuisimme, niin voisimme myös entistä paremmin vaikuttaa positiivisella tavalla Venäjän hallinnon toimintaan. Uh, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin arvostan kovasti edustaja Ojolandin työtä. Alun perin suhtaudun skeptisesti siihen, että onko tämä tarpeen, mutta nyt olen kyllä muuttanut mieltäni. Tietyllä tavalla olemme tässä nyt ihan uusilla vesillä tätä asiaa ei ole kokeiltu koskaan parlamentissa. Meillähän tämä ei itse asiassa kuulu ollenkaan parlamentin toimivaltaan määritellä viisumi säännöksiä suhteessa kolmansiin maihin, mutta mielestäni tällä on kuitenkin selkeitä symbolisia arvoja tällaisena koetapauksena, jotta voimme nähdä, missä määrin voimme välittää viesti Venäjälle ehkäpä muillekin maille tulevaisuudessa siitä, että, että me todella olemme tosissamme, kun puhumme ehdottomasta tuestamme peruspoliittisille ja kansalaisoikeuksille. Varsinkin Venäjän kaltaisessa tässä maassa, ja tämä on mainittu usean otteeseen, joka kuitenkin on Eurooppa-neuvoston Etyin jäsen. Olisi nyt kuvitellut, että nämä järjestöt olisivat käyttäneet mekanismeja varmistaakseen oikeusjärjestelmän riippuvuuden, oikeusvaltioperiaatteen jäsenvaltioissaan. Näin ei kuitenkaan ole. Ja Haluaisin myös kunnioittaa ö, oman puolueen jäsentä, joka on käynyt paikan päällä ja on luonut suhteita ö, sinne ja on kiinnittänyt juuri ulkomaailman huomion kaikkeen tähän epäoikeudenmukaisuuteen. Hänen ajatuksensa alun perin oli se, että tähän asiaan voitaisiin kiinnittää huomiota. Ja nyt Yhdysvaltain kongressi, kuten myöskin oman maani alahuone, on tämän asian ottanut esille olemme luomassa samanlaista ei-sitovaa päätöslauselmaa. Ja Britannian hallitus, vaikka se sanoi, että se suoraan halua tulla sidotuksi, niin epävirallisesti ainakin se on ehdottoman tietoinen näistä ihmisistä tuolla luettelossa ja toimii sen mukaisesti. Se on myös erittäin huolissaan niistä juridisista seuraamuksista, haasteista, jota Venäjän kansalaisille aiheutuu. Poliittisena päätöslauselmana Tämä on ehdottomasti arvokas ja toivon, että sitä tuetaan kautta kaikkien puolueen ryhmien myös tuolla täysistunnossa. Sillä jos sitä ei tueta laajapohjaisesti, niin se silloin menettää poliittisen vaikutusvaltansa. Eli toivotan sitä, että se saa tukea koko parlamentissa ja kerrankin sitten Kreml sen sijaan, että sanoisi, että tämä on ihan tekevää, niin joutuu nyt sitten kiinnittämään asiaa huomiota. Edellisessä hallinnossa silloin, kun Medvedev oli puheen, anteeksi, presidenttinä, niin silloin jonkun verran tähän asiaan kiinnitti huomiota, mutta tähän mennessä mitään oikeutta Magnetskille tai hänen perheelleen ei ole suotu. Toivottavasti siihen päästään tällä. Thank you, Mr. Chairman. Um, on Kiitos puheenjohtaja. Ulkosuhdehallinnon puolesta voin todeta, että mekin olimme hyvin pettyneitä tutkinnan vähäisyyteen Magnitskin tapauksessa. Ja me olemme ottaneet tämän asian esille kyllä kaikilla foorumeilla, mukaan lukien kaikista korkein taso. Äh, pysyvä puheenjohtaja Van Rompuy kirjoitti kirjeen aiheesta ennen edellistä Venäjä-EU-huippukokousta ja teki hyvin selväksi, että Magnitskin tapaus on esimerkki oikeusvaltion tilasta Venäjällä tällä hetkellä ja Van Rompuy vaati äh, Venäjää nopeuttamaan tutkintaa ja myös äh, tuomitsi täysin nämä postuumit toimet ja äh, Sergei Magnitskin perheen vainoamisen. Ja me vaadimme nyt Venäjää päättämään tämän asian tutkinnan ja saamaan rikolliset telkien taakse tai oikeuden eteen. Ja seuraavan kerran puhumme tästä ihmisoikeuskeskustelussa Venäjän kanssa, joka pidetään pari viikon kuluttua täällä Brysselissä. Ja sitten toteaisin, että että mitä sanktioihin tulee, niin ne ovat tietenkin viimeinen oljenkorsi kansainvälisissä suhteissa. Ja jos näihin turvaudutaan, niin siinä pitää noudattaa tarkkaa ohjeistusta. Kiitos. No niin, katsotaanpa vielä tarkistusten aikaraja 29. elokuuta mennessä tarkistukset voidaan toimittaa ja äänestys tapahtuu sitten 20. päivä syyskuuta. Kiitos. Meillä on äh, kolme asiaa vielä ja viimeinen kokous ennen kesätaukoa joten nyt pidetään kiirettä. 15 minuuttia voidaan käyttää tähän kauppasopimukseen Kolumbian ja Perun kanssa ja ylipäätään Keski-Amerikan kysymykseen tähän kokonaisuuteen, jotta meillä ylipäätään on aikaa keskustella EUn delegaation tulevan johtajan kanssa, siis Algerian lähetystön tulevan johtajan kanssa. Vartti siis näihin Keski-Amerikka-kysymyksiin. Herra Sara Franka. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minusta olisi hienoa, että vaikka tämä on äärimmäisen tärkeää, että voisimme tulla keskustella sen arvon mukaisesti ja käydä läpi kaikki kysymykset yhteiskeskusteluna. Niiden aihekokonaisuudet sivuavat toisiaan. Ja tämä asia liittyy valiokuntamme tehtäviin. Ja tässä on kyseessä nyt monenvälinen kauppasopimus, joka vastaa kansainvälisiin, sopimuks- kansainvälisiin sopimuksiin. Meidän tulee antaa tästä vain lausunto. Tässä on taustalla historiallisia syitä. EU ja Keski-Amerikka ovat käyneet ministeritason keskusteluja ja tätä keskustelua on jatkettu huippukokouksissa. Nyt olemme neljännen sukupolven sopimuksessa EUn ja Keski-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan välillä. Ensinnäkin keskityttiin äh, kehitysyhteistyöhön, sitten teknologian ja tieteen kysymyksiin ja sitten äh, demokraattisiin elementteihin. Nämä ovat olleet EUn ja kolmansien maiden välisissä suhteessa äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Ja tässä esimerkiksi kiinnitetään huomiota kaupan astetaisen vapauttamisen. Haluaisin korostaa, että näissä sopimuksissa halutaan päästä eroon yksipuolisista toimista. Tässä otetaan huomioon esimerkiksi Kolumbian huumeiden vastainen taistelu. Ja tässä pyritään samaan aikaan suosituimmuusasema näille maille niin, että tässä maat eivät joudu kärsimään aikaisemman hallinnon toimista ja yksipuolisista toimista. Lisäksi näillä sopimuksilla pyritään saman aikaan hyvin kypsä suhde Perun, Kolumbian ja muiden Keski-Amerikan maiden kanssa eri asioiden suhteen. Kuten kaikki tämän valiokunnan jäsenet tietävät, sopimusneuvottelut on saatettu päätökseen EUn, Karibian ja Keski-Amerikan, Latinalaisen Amerikan välisessä huippukokouksessa kaksi vuotta sitten, ja parlamentti ei ole tässä asiassa edelleenkään tullut kuulluksi, ja tätä todella täytyy parlamentissa pohtia, hyvä puheenjohtaja, koska tämä osoittaa, kuinka tehottomia menettelytapamme ovat. Enkä puhuttaisi nyt pelkästään parlamentista, vaan koko EUsta. EU, sta Minusta olisi hienoa, en lähde tässä nyt toistamaan menettelytapoja. Varmasti kaikki tuntevat ne. Parlamentti ei pysty muuttamaan 26 valtion ja komission neuvottelutulosta, mutta me voimme kuitenkin puuttua tilanteeseen päätöslauselmalla. Ja näin me keskustelemme asiasta eri poliittisten ryhmien varjostelijoiden kanssa, jotta saamme mahdollisimman hyvän tilanteen sopimusten osalta aikaiseksi. Meidän tulee lähettää tämä lausunto kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja sanon jo tässä vaiheessa, kuten kaikki tietävät, oma lähestymistapani on tässä asiassa myönteinen joillakin alueilla on tullikohtelu paljon parempaa kuin toisilla, ja tämä sopimus tulee hyödyttämään kumppaneitamme Atlantin toisella puolella, mutta myös meitä. Ja toistan vielä kerran, että todella suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamentti antaisi suostumuksensa näille sopimuksille. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja puhun Ovjolsin sosialisti varjoesittelijän puolesta. Hän ei tänään päässyt paikalle, eikä siis pääse osallistumaan henkilökohtaisesti tähän keskusteluun. Ensinnäkin menettelytavat. Tähän liittyy parlamentissa jonkinlaista sekaannusta. Ensin puhuttiin äh, päätöslauselmasta eikä mistä väliaikaisesta mietinnöstä, mistä taas puheenjohtajakokous puhui. Kuitenkin tavoitteena on se, että saadaan aikaan ehtoja ja edellytyksiä sille, että kansainvälinen sopimus voi toteutua. Puhun nyt Keski-Amerikka-mietinnöstä pelkästään. Ja ulkoasianvaliokunnan päätöslauselmassa tarvitaan tiettyä herkkyyttä ja tässä täytyy katsoa hyvin tarkkaan esimerkiksi R-kohtaa, jossa puhutaan kansainvälisestä kaupasta. Oviols haluaa onnitella esittelijää tai la- la- lausunnonlaatijaa tästä tekstistä. Tämä on nyt ensimmäinen kahden alueen välinen EUn sopimus Keski-Amerikassa. Ja tässä sopimuksessa on mukana myös poliittista vuoropuhelua koskeva kappale. Samoin puhutaan ihmisoikeuksista. Niin, hyvä puheenjohtaja, pyytäisin samaa joustavuutta minua kohtaan kuin muitakin kohtaan eri keskusteluissa. As before. Yes, No minähän pyysin etukäteen, että... Okei, okay, thank you. 50 sekuntia lisää. Niin, sopimuksessa pyritään siihen, että saadaan aikaan alueellista kohesiota ja olisi hienoa, että parlamentti voisi hyväksyä tämän mietinnön. Obiol tekee tarkistuksia esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeuksiin liittyviä tarkistuksia. Tämä on hyvin tärkeä sosiaali- sosiaalisten ryhmälle. Tässä täytyy ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Ja tarkistusten jättämisen määräaikaa pitää katsoa, voitaisiinko sitä lykätä. On the procedural side, I think that we should keep the, uh, the... Minusta meidän tulisi pitää nämä aikarajat sellaisena kuin ne ovat. Meidän täytyy nopeuttaa prosessia, ei hidastaa sitä. Olen johtanut Aldever-valtuuskunta Kolumbiaan kaksi viikkoa sitten kollegani oli siellä myös mukana. Meillä oli mahdollisuus puhua kaikkien ihmisten kanssa ja olen aivan Salafrankan kanssa samaa mieltä, että asiat etenevät. Aivan kuten Timeissakin sanottiin pari kuukautta sitten, jos katsotaan ihmisoikeuksia, niin niitä kunnioitetaan paremmin. Pyritään torjumaan rikollisuutta ja humosaiteita lainsäädännön puitteissa. Kansainvälinen työjärjestö suhtautuu myöskin myönteisesti kehitykseen. Uskoakseni voimme siis seurata frankan näkemyksiä, esittää se Intalle, sitten täysistunnolle ja lopuksi varmaan olisi järkevä hyväksyä se siellä. Kiitoksia. Kiitos. Sen Lunacek. Joo. No, minäkin puhun tässä tapauksessa Espanjaa. mitä tulee esittelijän näkemykseen. Minun ryhmäni ei ole yhtä mieltä tästä myönteisestä näkemyksestä, jota muilla ryhmillä on. Tässä edelleen painotetaan lähinnä vapaata kauppaa ja esimerkiksi ihmisoikeustilanne heikkenee perussa. Samoin se on hyvin hankala edelleen Kolumbiassa ja muualla Keski-Amerikassa, joten meistä ei ole oikein, että tässä sopimuksessa mennään eteenpäin. Haluan ottaa esiin kaksi asiaa. Ensinnäkin Kolumbian entinen salainen palvelu. Belgia on jo vuoden pyytänyt, että tätä asiaa tutkittaisiin, mutta Kolumbia ei ole asiaan palannut. En usko, että Euroopan parlamentti saisi tämänkään asian takia hyväksyä sopimuksen jatkoa. No, mitä tulee sitten Keski-Amerikan sopimukseen, tässä puhutaan rahoituspalveluiden vapauttamisesta. Tiedetään, että tämä johtaa vero, veropetoksiin, veronkiertoon. Enkä ymmärrä, miten tämä nyt sopii yhteen tämän kriisin kanssa, johon yritämme nyt puuttua. Eli oma ryhmäni tulee ehdottamaan, että näiden kahden sopimuksen osalta ei edettäisi, mutta minäkin haluaisin, että meillä olisi enemmän aikaa keskustella tämän lausunnon eri näkemyksistä, jonka Salafranca on siis laatinut. Uh, thank you, Mr. Chairman. Well, uh... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme täysin samaa mieltä kuin Salafranca ja EPP. Tuemme molempia päätöslauselmia, tuemme molempia sopimuksia ja tässä nyt tulee toimia viivytyksettä. Olin Panamassa pari kuukautta sitten ja olin yllättynyt nähdessäni, että EU-delegaatiota ei ole Panama Cityssä, joka on Keski-Amerikan keskus tällä hetkellä taloudellisesti ja kaupallisesti. Joten kyllä ulkosuudenhallinnon pitäisi avata lähetystö Panama Cityssä mahdollisimman nopeasti ja ehkä sulkea yksi, joku delegaatio jossain vähän köyhemmässä maassa. Panama on hyvin keskeinen maa. Mitä Perun ja Kolumbiaan tulee, tuemme myös näitä aloitteita. Monet tämän talon vasemmistossa ovat sitä mieltä, että Kolumbiaa ei pitäisi ottaa tällaisiin sopimuksiin mukaan. No, vasemmisto on tässä kymmenen vuotta ajastaan jäljessä. Usein tällä pyritään vain Äh, peittämään protektionismi. Kolumbia on tehnyt harppauksia ihmisoikeuksien suhteen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se, sille pitäisi antaa tunnustusta. Vapaakauppa, kauppa, äh, nämä ovat sellaisia asioita, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Sitten Meksiko, Chile ja kaikki nämä muut maat, nämä ovat osa tätä suurempaa palapeliä, joten tämä kokonaisuus on oikein hyvä. Nyt toivoisin, että Salafrankan asiat saataisiin hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti. Niin, äh, Panamassa pitäisi tehdä asioita nopeasti. Tämä on hyvä pistää merkille, koska tällaista pyyntöä, että EU-asioita pitäisi viedä eteenpäin nopeasti, ei enää koskaan saada brittikonservatiivilta varmaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Franka tietää tarkkaan, mitä mieltä oma ryhmäni on kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa. Me vastustamme näitä kahta sopimusta erityisesti Kolumbian tapauksessa ja osittain myös Perun tapauksessa. Tässä syynä ovat Kolumbian osalta ihmisoikeustapaukset ja siis, että sopimuksessa ei oteta asymmetriaa huomioon. Tämä kauppa ei ole tasapainoista ja oikeudenmukaista. Tässä pitäisi kiinnittää huomiota kriisiin, jota ihmiset tällä hetkellä kärsivät. Edellisellä vaalikaudella äänestin tyhjää tämän kaltaisessa asiassa, kuten Salafranka tietää, Kaikki ajatukseni eivät heijastuneet tekstissä. Keski-Amerikan sosioekonominen ja ympäristön kehitys on aika epävakaata. Samoin kansalaisyhteiskunnan kehitys ja tietyt siihen liittyvät lausekkeet ja parlamentti on myös tutkinut ihmisoikeuksien toteutumista, ympäristökriteerien täyttämistä. Joka tapauksessa, jos äänestyksessä voi äänestää tyhjää, näin tulemme tekemään, mutta tulemme jättämään joka tapauksessa tarkistuksia, jotka puuttuvat näihin tärkeimpiin kysymyksiin. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Uh, eh, solamente para decir que es un poco paradójico que se acuse a Colombia. Niin, on hieman outoa, että tässä syytetään Kolumbia siitä, että se ei edisty ihmisoikeuskysymyksissä kuin muissa latinalaisen Amerikan maissa. Tilanne on vieläkin heikompi. No tämä nyt oli yksi asia, joka minulle tuli mieleen. Haluan myös kertoa, kuinka tärkeää on, että tässä asiassa päästään eteenpäin. Yhdysvalloissa Obaman hallitus on aika protektionistinen, mutta se on silti allekirjoittanut vapakauppasopimuksen Kolumbian kanssa. Tuon myös sitä, mitä Tanok on todennut. Maa, joka kokee tiettyä laajentumista, kun kanalia tai kanavaa on vahvistettu, niin äh, meidän täytyy kiinnittää oikeanlaista huomiota myös tähän. Salafranca. Kiitos sitten vielä herra Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän näkemyksistään ja huomioistaan liittyen näihin mietintöihin. Ja puheenjohtaja asiakysymyksistä. Olen sitä mieltä, että ihmisoikeuskysymyksissä on päästy selkeästi eteenpäin. Emme voi olla holhoavia meidän täytyy ottaa huomioon se, mikä on meidän etujemme mukaista ja kansalaistemme etujen mukaista. Meillä on ollut kuulemistilaisuuksia kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja on tullut aivan selväksi eri edustajilta ja puhun tässä nyt esimerkiksi kansalaisten edustajista. He ovat todella näiden sopimusten kannalla Eh, latinalaisen Amerikan edustajat sekä omat maamme ovat ratifioineet sopimuksia. Edut ovat suurempia, kun verrataan mahdollisiin haittoihin, joita vapaakaupalla saattaa olla. Ja kokemustemme mukaan assosiaatiosopimuksista, esimerkiksi Chilen kanssa, tulee selvästi esiin se, että lopputulema on hyvin myönteinen. Esimerkiksi BKT on noussut lisääntyneen kaupan takia. Eli oma suuntaukseni on tämä. Kiitän tässä Mayerin hänen kommenteistaan, hänen rakentavasta tyhjää äänestämisestään. Kollegat ovat aivan oikea, oikeassa puhuessaan näistä ihmisoikeuslausekkeista. Ne ovat molemminpuolisia, mutta tällä hetkellä meidän täytyy katsoa, että näistä ei ole haittaa millään muotoa yhteiskunnalle ja meidän täytyy pystyä saamaan aikaan näistä kysymyksistä rakentavaa vuoropuhelua. Haluan tukea tätä aihetta. 27. päivä tästä edustettiin. Tämä teksti saadaan kaikille kielille. Odotamme tarkistuksia ja meidän täytyy toimia varsin tiivissä aikataulussa, jotta saamme tämän eteenpäin muihin valiokuntiin. Toivottavasti voimme pitää kiinni tästä halkulinjauksesta ja päästä tässä eteenpäin vielä heinäkuussa. Kaikkein tärkeintä tällä hetkellä on ottaa huomioon kuitenkin oman valiokuntamme jäsenten huolenaiheet. Kiitos. You have seen the timetable. Kiitos. No niin, huomasitte varmasti, mikä on tarkistusten jättämisen takaraja ja äänestysaikataulu valiokunnassa. No niin, tämä keskustelu on päättynyt. Sitten pääsemme esityslistan viimeiseen kohtaan. Toivotamme tervetulleeksi EUn uuden edustajan Algeriassa, Algerian lähetystön päällikön herra Skolil. Also dann bleibe ich doch